Could you take your seats now, please? No niin, kävisittekö paikoillenne kaikki? I apologize for the slight delay. We were just trying to make sure that... Pyydän anteeksi viivettä. Haluamme varmistaa, että kaikkien, joiden pitäisi olla paikalla, myöskin ovat paikalla. Eli nyt julistan kokouksen avatuksi. Muistuttuisin, mikä on kokouksen tarkoitus, eli valitsemme puheenjohtajiston valiokuntaan, valitsemme puheenjohtajan ja neljä varapuheenjohtajaa säännön 191 mukaisesti työjärjestyksestä. Ensin valitaan puheenjohtaja ja sitten varapuheenjohtajat. Eli varmaankin meillä on päätösvaltaisuus, eli neljännes jäsenistä, joka on tarpeen. Ja sitten puheenjohtaja, ehdokkaat. Silvi, ole hyvä. Thank you, chair. Je vais parler français. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun nyt ranskaksi. Uskoisin, että ei ole mikään yllätys, että Alden ehdokas on teille kaikille tuttu. Me olemme tyytyväisiä Sharonin työhön ja minun täytyy sanoa, että usein sitoumusta on käyty, tehty paljon, erityisesti kolmikantaneuvotteluissa, joita olemme käyneet. Haluaisin kuitenkin sanoa yhden pienen asian. Emme ole olleet hiukan selvi, selkeitä tässä, mitä tulee valiokuntamme toimialaan ja tähän hyvin arkoluotaiseen tilanteeseen eurosuhteen nyt kriisiaikaan. Hyvin usein sanon tämän omassa ryhmässäni, mitä tulee maihimme, erityisesti euroalueen maihin. Meidän pitäisi pohtia puheenjohtajan roolia, jos hän ei tule näistä maista, euromaista. Me pyrimme tekemään töitä yhdessä euron hyväksi ja haluaisin muistuttaa, että kansallisuuksien lisäksi meillä on tässä sitoumuksia. Shannon Bones kuuluu maahan, joka hiljattain, kuten sanoin, viime viikonloppuna tämä ei ollut mikään pieni asia, joka on ollut hiukan epäileväinen. Eli tiettyjä epäröintiä saattaa olla teidän keskuudessanne, mutta nykyisessä tilanteessa perussopimuksen vallassa ollessa euro on Euroopan unionin valuutta ja tästä on vain poikkeuksia olemassa tiettyjen valtioiden kohdalla ja me todellakin ehdotamme tässä uh, Madame Bowlesia ehdokkaanamme. Thank you very much. Uh... Kiitoksia. Sitten Jean-Paul. Niin, puheenjohtaja, yksi menettelyyn liittyvä kysymys. Koska täällä nyt vaaditaan puheenjohtajisto, olisi hyvä, että ainakin tällä hetkellä puheenjohtajana olisi ikäpresidentti, jos nyt sallitte, eli Astrid. Ja toisaalta hän taitaa olla ikäpresidentti täällä valiokunnassa. Ja sitten yksi huomio siihen, mitä Silvi sanoi. Täytyy pitää huolta myöskin siitä, kun ajatellaan näitä ongelmia tällä hetkellä, että valiokunnan puheenjohtaja ei kasaa tehtäviä, jotka liittyvät siis esittelijän tai varjoesittelijän toimiin. Nämä neuvottelut ovat hankalia ja kaikilla on oltava oma roolinsa ja siksi haluaisin ottaa ne asiat, jotka, joita yleensä annetaan puheenjohtajistolle, jotta tämä ongelma ratkaisi, mutta tämä olisi mielestäni hyvä ratkaisu ja olen kuitenkin valmis äänestämään myöskin teitä. Kiitos. Thank, you very much. Uh, Kiitoksia. No ehkä teistä on hiukan omituista, että olen puheenjohtaja, mutta katson nyt näitä sääntöjä työjärjestyksestä. Ja siellä sanotaan, että väistyvä puheenjohtaja ja sitten mikäli ei ole väistyviä varapuheenjohtajia, niin sitten puheenjohtajana toimii se, joka on ollut pisimpään valiokunnassa. Mutta nyt tämän mandaatin alussa kyseessä on siis vanhin jäsen. Tässä puolivälissä nämä säännöt ovat hiukan erilaiset kuitenkin. No, te voitte syyttää sitten perussopimusvaliokuntaa tästä eikä minua. Olisi hienoa, jos Astrid voisi toimia nyt puheenjohtajana, ainakin kun ajattelemme, kuinka monta kertaa valiokunnan vanhin jäsenä tässä toiminut, ja hän on toiminut tässä, kun muita ei ole ollut saatavilla. Ja osoitan hänelle kiitollisuuttani tästä, mutta säännöissä sanotaan, että minun pitää nyt toimia puheenjohtajana tässä vaiheessa. Jos teistä olisi sopivaa, että hän tulisi tänne puheenjohtajaksi, niin minulle se sopii erittäin hyvin. Astrid, ole hyvä. Quand, si vous dites qu'on a changé. Jos te sanotte, että tässä on sääntöjä muutettu, periaatteessahan oli tarkoituksena se, että vanhin henkilö johtaa kokousta siksi, ettei valittava henkilö ole puheenjohtajana. Minusta tämä on hiukan hassua minä olen 25 vuotta toiminut kansallisessa parlamentissa ja nyt lähes 32 vuotta täällä. Tämä oli sääntönä aikaisemmin, mutta en tiedä kuka on tätä sääntöä mennyt muuttamaan. Minulle tämä kyllä käy, olkaa vain siellä. Mutta voisin olla ääntenlaskijana, jos me nyt lippuäänestystä käytämme. Thank you very much, as I said. Kiitoksia. No, minusta olisi ehkä parempi, jos sinä olisit tällä, ehkä muut ovat samaa mieltä, mutta säännöt ovat sääntöjä. Uudelleen. Niin, niin, kiitän puheenvuorosta. Ja oman ryhmäni puolesta haluaisin todeta, että se, mitä minä nyt olen esittämässä, ei koske teidän henkilöänne, vaan henkilöä, joka ottaa paikan siellä edessä ja samalla myöskin kaikkien, koskee kaikkia jäseniä tässä talossa ja tässä valiokunnassa. Euroopan parlamentissa oli ainoatakaan valtuus, valiokuntaa, joka olisi yhtä lailla huomioon keskipisteessä kuin tämä, koska oli mitään toista valiokuntaa, joka rahoitus- ja talouskriisin vuoksi, siitä selvitymme vuoksi, olisi niin keskeisessä roolissa vaalikauden jälkipuoliskolla. On itseään selvää, että meidän tulee joka mielessä varmistaa se, että integriteetti säilyy siinä, miten me hoitamme tehtäväämme, joten lahjomattomuus, se, että on ostettavissa, että on riippumattomuus olemassa silloin, kun on kysymys päätöksestä, se täytyy pystyä osoittamaan. Haluan korostaa tätä tässä yhteydessä ja olen varma siitä ja olisin iloinen, jos te painokkaasti kiinteistä huomiota sitten siihen, kun teidät valitaan suosionostuksella uudeksi puheenjohtajaksemme, että näitä sääntöjä poikkeuksetta myöskin tulevaisuudessa noudatetaan. Minä en vastusta sitä, että käytetään menettelyä, jossa valinta tapahtuu suosionotuksella, mutta on tärkeää, että kansalaisten luottamus perustuu siihen, että me korostamme tätä riippumattomuutta ja myöskin noudatamme näitä sääntöjä arkisessa toiminnassamme. Okay, thank you, Sven. Kiitoksia sitten Sven. Well, uh, first of all I would like... Ensinnäkin haluaisin korostaa sitä, mitä Jean-Paul sanoi, mitä tulee suhteeseen neuvottelujen, neuvotteluryhmän välillä ja tämän valiokunnan puheenjohtajuuden välillä. Uskoisin, että tämä ansaitsee hiukan enemmän aikaamme haluaisin korostaa, että täysin tuen sitä, mitä Jean-Paul juuri sanoi oman ryhmämme nimissä. Tämän lisäksi haluaisin myöskin korostaa tarvetta, joka tässä valiokunnassa on. Meidän täytyy pitäytyä uusissa säännöissä ja uusissa ohjenuorissa ja eettisissä sitoumuksissa, joita minä teiltä oletan. Tämä valiokunta tilanteessa, jos talouskriisistä puhutaan ja sen seurauksista puhutaan, uskoisin, että näiden sitoumuksien pitäisi olla täysin täytettynä ja meidän pitäisi mennä myöskin sen yli, mitä lain kirjaimessa sanotaan, ja pyrkiä pääsemään kaikkein korkeimpiin mahdollisiin standardeihin, kun toimimme eri intressiryhmien kanssa, kun tulee Tiedämme, että julkinen tilanne on hyvin tärkeä. Mitä tulee näihin kysymyksiin, meidän täytyy olla varmoja nyt, kuten olemme ennenkin tehneet, että ei ole mahdollisuuksia puuttua tai vaikuttaa lainsäädäntöön tässä valiokunnassa millään tavalla. Kiitoksia. Wish to speak. Kiitoksia Jürgen. Ei kun Kei. Vai Werner? Äh, ja, äh, wir haben... Niin. Meillähän on sovittu järjestys. Sharon Bowles oli ensimmäisen kaksi ja puoli vuotta puheenjohtajana ja ei ole epäilystäkään sitä, etteikö ne valittaisi uudestaan tänään, vaikka <clears throat> erinäiset johtuen eurovyöhykkeen dominanssista olisi vain valitsemaan jokin toisenlaisen, toisen liberaalin. Mutta se, mitä herra Giegold niin sanoi, minä oikein ymmärrän, mitä tämä puhe nyt täällä merkitsee. Jokainen jäsen joutuu noudattamaan käytännössääntöjä. Ja se, että herra Giegold on perustanut oman ryhmänsä, jolla seurataan rahoitusmarkkinoita, ei ole moraalisempaa kuin muukaan. Haluan korostaa tätä ja myöskin torjua nämä kommentit, joita esitettiin. Thank you very much. I, will... Kiitoksia. Vastaan kaikkiin näihin kysymyksiin sitten aikanaan. Sitten Kay. Thank you. Um... Kiitoksia. EKR katsoo, että puheenjohtajan tulisi olla mahdollisimman neutraali kaikissa menettelyissä – ja mahdollisesti hänen pitäisi toimia pikemminkin välittäjänä eikä painottaa omaa kantaansa valiokunnassa. Ja tästä syystä meillä oli oma ehdokas puheenjohtajaksi ja eh, puhemieheksi Euroopan parlamentin täysistuntoviikolla, koska me katsomme, että riippumaton epäpoliittinen puhemies olisi hyvä. Viimeisen kahden puolen, puolen vuoden aikana te olette toimineet hyvin epäpoliittisesti puheenjohtajana ja siksi voimme tukea teidän ehdokkuuttanne. Kiitos. Okay. Kiitos sitten Jürgen. Kiitos. En aio tätä nyt tässä pitkittää, mutta kaikki tärkeää on jo sanottu. Minä olisin myös yhtä mieltä menettelystä ja olen valmis tukemaan niitä kantoja, mitkä koskevat tätä valintaa, joka täällä on jo esitetty. Olen valmis äänestämään sinut uudestaan. Is there anybody else e Onko muita vielä EFDstä? Ilmeisesti ei. No sitten vastaan pariin näistä kohdista. On itsestään selvää, että mitä tulee pätevyyteeni, niin haluan varmistaa, että kaikki puheenjohtajiston ja valiokunnan jäsenet toimivat tavalla, joka on työjärjestyksen mukaista. Mielestäni minulla on hyvä maine, kun ajatellaan riippumattomuutta ja puolueettomuutta, Eli tiedätte ainakin, miten, miten näissä asioissa toimin. No sitten kun ajatellaan työtaakkaa, meidän täytyy puhua tästä paljon valiokunnassa ja koordinaattorin kesken. Osa näistä mietinnöistä tulee puheenjohtajalle, jos kukaan muu ei niitä halua. Ja kuten kollegat ovat jo huomanneet, meillä on aika laaja lähestymistapa näihin ja myöskin varapuheenjohtajat ja minä hoidamme näitä No ehkä varapuheenjohtaja, mitä enemmän varapuheenjohtajat tekevät, se on sitä parempi, koska oma työtaakkani on aika merkittävä. Ja teemme myöskin järjestelyitä, kun ajatellaan näitä kolmikantaneuvotteluita, joita on tulossa sen suhteen, miten sitten hallinnoimme kolmikantaneuvotteluita, kun puheenjohtaja ei ole käytettävissä. Meillä on ollut jo menestyksekkäitä istuntoja, joissa puheenjohtajana toimi Aalin McCarthy. En ole ihan varma, näistä rajoituksista sen suhteen, että jos on varjoesittelijä tai esittelijä, se saattaa olla hiukan hankalaa. Ja tämä on asia, joka täytyy sitten hoitaa parhaalla mahdollisella tavalla, vaikka sanoisinkin, että koskaan en ole sekoittanut näitä rooleja, vaikka jotkut ehkä joskus ovat yrittäneet viitata, että näin olisi käynyt. Eli näin ollen haluaisin nyt sitten edetä en pelkästään puheenjohtajan valintaan, vaan myöskin varapuheenjohtajan valintaan. Eli tämä tehdään suosion osoituksen. Eli ensin nyt puheenjohtaja, no tämä on nyt hiukan nolostuttava, kuten Astrid sanoi. Eli haluatteko antaa minulle suosion osoitukset? Thank you very much. Uh... Kiitoksia. Sitten ensimmäinen varapuheenjohtaja, ilmeisesti Jean-Paul, sinulla on tässä ehdokkuus. No, minä en halua tässä asettua ehdolle, mieluummin olen koordinaatio ja koordinaattorina ja tässä ehdotan Salva. Si, presidenta. Pablo, sopiiko tämä sinulle? En... Kyllä, puheenjohtaja. Uh, Eli sitten valitsemme ensimmäisen vara- puhe- varapuheenjohtajan suosionosoituksen. I think you now have to do a little walk. Eli nyt sinun täytyy sitten nousta ylös ja tulla tänne puheenjohtajan pöydän taakse. Pablo. Thank you. Thank you very much. Uh, and now for the... Kiitoksia sitten toinen varanpuheenjohtaja, Udo, silloin ehdokas. Haluaisin esittää kollegamme Eileen McCarthy. Alin. Alin. Eli hyväksytkö nyt tämän valinnan? Sinä sait jo suosionosoitukset. Eli jos tulisit tänne puheenjohtajan pöydän taakse. Okay, thank you very much. Uh, now for the... Kiitoksia sitten kolmas varapuheenjohtaja. Jean-Paul, sinulla on ilmeisesti ehdokas. Kyllä rouva puheenjohtaja, ehdotan Stolojania. Thank you very much. Kiitoksia. Theodor, hyväksytkö tämän? Eli ole hyvä, tule tänne puheenjohtajan pöydän taakse. And finally for the fourth... Ja sitten vielä neljäs varapuheenjohtaja. Udo, ole hyvä. Möchte... Sharon, haluaisin ehdottaa seuraavalle, seuraavaksi varapuheenjohtajaksi kollegamme Edward Cicluna, joka valitettavasti ei voi olla paikalla tänään. Me kuitenkin tiedämme, että hän on valmis ilolla hyväksymään tämän päätöksen, jos hänet valitaan tähän tehtävään. Okay, we have his consent, so... Eli meillä on hänen suostumuksensa, eli kyllä tämä käy. tämä Euroopan liikennejärjestöt joskus aiheuttavat tiettyjä ongelmia, jotkut joutuvat sen uhriksi. Mutta nyt puheenjohtajisto on valittu ja voimme jatkaa nyt. Jean-Paul, sinun mikrofonisi on siellä auki. Jean-Paul, laitoinko mikrofonin kiinni? No niin, kiitos. No niin, eli sitten käynnistämme kokouksen. Ensinnäkin esityslistan hyväksyminen. Kukaan ilmeisesti ei vastusta, eli se voidaan katsoa hyväksytyksi. Puheenjohtajan ilmoituksia ei ole, eli siirrymme kohtiin 8 ja 18. Eli julkinen kuuleminen valtioiden velkakriisistä Euroopassa EUn nykyisten välineiden arviointi ja tuleviin haasteisiin vastaaminen. So who's coming up here? Um,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 Eli ne, jotka nyt lähtevät salista, voisitte lähteä hiljaa. Uh, thank you for that. Uh, for... No niin, kiitoksia. Odottelemme vielä, että kaikki saapuvat paikalle. Ikävä kyllä, meidän täytyy nyt pitää tämä kuuleminen kahdessa osassa. Ja se johtuu siitä, että kaikki ihmiset eivät päässeet samana päivänä paikalle. Eli jos haluatte osallistua myöskin toiseen osaan, niin täytyy, teidän täytyy sitten tulla paikalle huomenna. Kuulemisen tarkoituksena on, on tarkastella tämänhetkisiä välineitä, eli hallitusten väliset lainat Kreikalle ja lainat, jotka tulevat EFSS ja EFSNstä, ja sitten miten ne vaikuttavat EUn budjettiin ja millä tavalla näitä vahvistettuja välineitä sitten pannaan käytännössä toimeen. Ne, jotka eivät ole seuranneet kaikkia näitä lyhenteitä, Tarkoituksena on, että Euroopan rahoitusvakausväline rahoitetaan EUn budjetista. Tämä olisi siis pienempi näistä rahastoista, jotka perustettiin. Ja siksi on erittäin tarpeellista parlamenttina tietää, miten tätä budjettia käytetään. Ensimmäisen puheenvuoron saa Miroslav Singer, joka on Tsekin tasavallan keskuspankin pääjohtaja, ja sitten Andres Boch, joka on Euroopan AY-instituutin tutkija. Teillä on ilmeisesti viisi minuuttia aikaa. Niin, Singer, viisi minuuttia, olkaa hyvä. Äh. Kiitoksia paljon, kiitoksia paljon parlamentin jäsenet siitä, että kutsuitte minut tänne puhumaan. Pyrin puhumaan lyhyesti ja tulen puhumaan pääasiassa nyt ERVVstä mutta nämä asiat koskettavat muitakin välineitä, joita on suunniteltu toteutettaviksi. Pyrin myös avaamaan näkökulmaa, mitä tulee rahoitusmarkkinoihin ja investoijiin, mahdollisiin investoijiin eurooppalaisessa finanssijärjestelmässä, sillä uskon, että tämä on kaikkein tärkein näkökulma nykyisessä tilanteessa, jota leimaa luottamuspula on kolme muutosta, jotka ovat tapahtuneet hiljattain. EKPn toimet ennen joulua, erityisesti pitkä aikavälin lainat pankkisektorille, sitten luottoluokitusten laskut, jotka eivät ole aiheuttaneet suuria vaikutuksia, ja sitten fiskaaliset toimet, jotka tulevat vakauttamaan tilannetta ehkä myöhemmin. Keskustelen näistä kolmesta asiasta. Eli mitä tulee nyt ensin ERVV, Euroopan rahoitusvakausvälineeseen, ei ole täysin selkeää investoijille tai kaikille toimijoille, mitä etuja me oletamme saavamme tästä rahoitusvakausvälineestä. En sano, että välttämättä hyötyjä koituu, mutta emme ole täysin määritelleet sitä, mitä tämän rahoitusvakausvälineen roolin pitäisi olla tietyissä maissa. Pitäisi kyse olla suojaava väline. Onko tässä kyseessä vain syrjäisten maiden joukko velkakirjatoimet? Emme tiedä millä tasolla nyt toimimme. Sitten toisekseen tällä määritelmällä on hiukan moni merkityksisyyksiä, mitä tulee muutoksiin, joita on tehty jo rakenteeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että markkinat ovat jo nimenneet tämän ERVV2, joka tarkoittaa tai heijastaa sitä, kuinka suuria muutoksia tulee tapahtumaan. Toiseksi ei ole täysin selvää, millä tasolla nämä rahastot toimivat, ovatko ne riittävät, tuletaanko niitä käyttämään Uskon, että tässä on monia ristiriitaisia seikkoja, joita on käytetty. Nämä perustuvat eri tekijöihin ja uskoisin, että monet markkinatoimijat ovat jakaantuneet tässä kysymyksessä. Tämä perustuu siihen, että euroalueen mailla ei ole riittäviä resursseja suurten maiden pelastuspaketteihin sitten vipuvaikutusta pidetään samaan aikaan yhtenä syynä tälle rahoituskriisille. Rahastojen käytön ehdottaminen 20 prosentin tasolla. Suoraan sanottuna olemme huomanneet, että eräissä maissa on jo suurempia menetyksiä tapahtunut. Investoinnit ovat kärsineet suurempia menetyksiä. Sitten mitä tulee sertifiointijärjestelmiin, niitä on olemassa eri maiden välillä, jotka ovat samaan aikaan toimineet CDS-välineitä käyttäen. Meillä on hiukan huolestuttavia signaaleja, mitä tulee likviditeettimalleihin lyhyellä aikavälillä, rahoitustermoihin pitkän, pitkän aikavälin likviditeetin parantamisessa. Ne ovat osoittautuneet sellaisiksi, että terveet ne ovat hirvittävän toimivia sitten toinen asia, joka liittyy tähän, on se, kuinka paljon me tarvitsemme yksityistä pääomaa rahoittamiseen. Meillä ei ole tällä hetkellä vielä yksityisen pääomasitoumuksia olemassa tarpeeksi paljon. Positiivisia hyötyjä, joita on luottoluokitusten laskemisesta. Ilmeisesti tällä toimella ei ollut niin valtavia vaikutuksia Tässä valtiot joutuvat parantamaan lyhyellä tai pitkällä aikavälillä likviditeettiään, ja tämä on aiheuttanut hyvin positiivisia seuraamuksia markkinoilla. Sitten yleisemmällä tasolla uskoisin, että koordinoinnin puute, mitä tulee näihin resursseihin ja toimien pankkisektorin tukemiseen, on aiheuttanut sirpaloitumista ja läpinäkyvyyden puute liittyen siihen, kuka toimii, kuinka paljon ja ketä tuetaan erityisesti Euroopan alueen tai vain euroalueen alueella, mitä tulee ERVVn takaamiseen tai keskuspankin toimintaan on aiheuttanut epäselvyyttä, jos tarkastellaan niitä Euroopan maita, jotka haluavat tukea euroa. Meillä on epäselvyyttä siitä, kuinka voitaisiin toimia voitaisiinko rahaa suunta, suunnata ERVVn vai IMFn kautta. Lopuksi voisin sanoa tiettyihin, liittyen tiettyihin asioihin, joita mainitsin aluksi. Minun täytyy sanoa, että tässä tapahtumat ovat muuttuneet vähemmän kuin olottimme Kaikkien fiskaalisten järjestelmien pitäisi pystyä sietämään mahdollisia shokkeja ja uskoisin, että jos ajattelemme taas investoijia, investoijat ovat nyt jo pohtimassa asioita, joita aikaisemmin pidettiin epätodennäköisinä pitkällä aikavälillä. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että olemme menossa tässä fiskaalista sopimusta kohti. Ja tätä varten tarvitsemme aivan varmasti suuria vakausrahastoja, olivatpa ne sitten optimaalisia tai eivät. Jos ne olisivat tehokkaita, ne voisivat olla ratkaisu Tällaisissa seikoissa mielestäni historia on osoittanut sen, että käyttävissä olevien rahastojen täytyy olla merkittäviä. Kiitoksia. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Sitten Andreas Botsch. Oh, um, thanks, Madam Chair. Um, Kiitos puheenjohtaja, parlamentin jäsenet. Minä jatkan siitä, mihin edellinen puhuja lopetti. Meillä on tapahtumassa muutoksia pelissä lähes joka viikko. Ja ongelmana on, että me tarvitsemme enemmän aikaa kuin on luottamuksen palauttamiseen, koska kysymys on valtaisesta luottamuskriisistä. Kaikki välineet ja toimenpiteet, joita on tähän mennessä käytetty, ovat sellaisia, että niillä on yhteistä se, että ne välttämättä perustuvat uskoon siihen, että viime kädessä olisimme tekemissä vastuuttomien hallitusten kanssa, jotka ovat eläneet yli varojensa ja kasvattaneet julkista velkaa ja vajetta. Jolloin lääkkeenä on sitten se, että julkista varojen käyttöä leikataan ja korotetaan välillistä verotusta hyvin voimakkaasti. Ja kaikki ohjelmat keskittyvät alueisiin, joilla ei ole mitään tai hyvin vähän tekemistä sen kanssa, missä velan, missä kriisin alkuperä on näissä maissa, mitä tulee ne kaikkia työmarkkinoihin. Joten minusta on erityisen kyseenalaista se, onko niin, että työmarkkinoiden joustavuus voi korvata, korjata tilanteen, joka liittyy pankkikriisiin tai virheisiin, jotka liittyvät rahaliittoon, sen toimintaan ohjelmassa pyritään siis pyritään kaikkea vähentämään äh, kulutusta, leikkaamaan kulutusta ja vahvistamaan kilpailua, leikkaamalla palkkoja ja eläkkeitä julkisella ja yksityisellä sektorilla. Ongelmana kuitenkin on, että kustannusten leikkaaminen yksistään tulee johtamaan vain lamaan. Ja haluaisin muistuttaa teitä siitä, että viimeiset, jotka tällaista yrittivät, ilman että heillä oli mahdollisuutta nimellisesti devalvoida valuuttaansa silloin, kun oli lievä äh, kriisi, olivat Saksa ja Ranska, jotka joutuivat rikkomaan alkuperäistä kasvu- ja äh, vakaussopimusta 2003 äh, ja 2004. Tästä herääkin kysymys siitä, onko niin, että nykyiset välineet ja maaohjelmat kohdistuvat oikeaan kohteeseen, voivatko ne toimia, ja minun vastaukseni on, että en usko, että ne voivat meillä on tilanne, jossa olemme nähneet, että on olemassa perustavanlaatuisia virheitä Euroopan rahaliiton rakenteessa. Se on rahaliitto ilman poliittista liittoa, ja tämä ei toimi. Ja et nykyisessä institutionaalisissa puitteissa maksutase, kriisit, näitä ei ollut ennakoitu ja kasvu- ja yksistään on osoittautunut riittämättömäksi tehokkaan talouden hallinnan osalta eurovyöhykkeen, eurovyöhykkeelle, mikä olisi ollut välttämätöntä. Se, että on löydän lukko korkoasteita, ei sinänsä ratkaise sitä ongelmaa, ja on ongelmia, jotka liittyvät näihin leikkauksiin. Me näemme, että on paniikkia ja laumareaktioita, jotka ovat johtaneet valtioiden joukkovelkakirjojen hintojen nousemiseen samaan aikaan, kun spread on kasvanut valtavasti viimeisen kahdeksan kuukauden aikana. Ja mikään olemassa olevista välineistä ei ole estänyt korkoasteen kasvamista tasolle, jotka ovat taloudellisesti ja sosiaalisesti kestämättömiä. Korkoasteero tuhoaa luottamusta istunnollisiin puitteisiin, jotka eurolla on, ja viime kuukausien aikana tämä on tilanne, jossa olemme olleet ja olemme edelleenkin tässä tilanteessa huolimatta niistä toimenpiteistä, joihin, jotka edellinen puhuja mainitsi, ja ajatellen pitkiä EKP-lainoja pankkijärjestelmälle esimerkiksi ennen joulua. Ne ovat, ovat rauhoittaneet markkinoita, jotka pelkäsivät, että likviditeetti katoaisi niin, että olisi samanlainen tilanne kuin Lehmanin, Lehmanin jälkeen. Keskeinen kysymys, joka tästä herää, on se, missä määrin luottamuskriisistä voidaan selviytyä. Vastaus ajatellen nykyisiä välineitä on selkeästi ei, tämän näin suoraan sanoen. ERR, ERV, EVM e ovat aivan liian pieniä sellaisille maille kuin Espanja tai Italia, puhumattakaan Ranskasta tai Saksasta. Ja kun EVM on noin 60 miljardia ja osa laajempaa tuloverkkoa, joka täytyy ottaa huomioon sitä arvioitaessa. Toimimattomuus akuutissa likviditeettikriisissä väistämättä johtaa maksukyvyttömyyteen ja maksukyvyttömyys merkitsee valtaisia varojen menitystä ja tartuntaa muissa maissa. Haluamme tai ei, markkinat tulevat edelleenkin kokeilemaan poliittista tahtoa Euroopassa tukea kaikkia jäseniä riippumatta siitä, mikä niiden fiskaalinen asema tällä hetkellä on. Antaakseni yhden luvun, jaksolla 2011-2013 on yli 800 miljardia euroa valtioiden joukkovelkakirjoihin liittyviä velkoja, jota on perimässä ja vuodessa 2012-2014 jaksolla – odotettavissa oleva jälleenrahoitustarve on 760 miljardia euroa, jos varat ovat ole riittäviä. Ja, ja tähän mennessä ei ole pystytty keräämään rahoja riittävässä määrin. On erinäisiä ehtoja, joita voidaan katsoa, miten voidaan toimia puskurina, jotka liittyen tällaisiin vastaisen kriiseihin. Haluaisin kuitenkin todeta, että työmarkkinoiden sääntelyn purkaminen ja sisäiset devalvoinnit suoraan siis, mm, että muutetaan todellista vaihtokurssia, eivät ole todellakaan osa tätä. Tämä tulee johtamaan siihen, että tulee sisäisiä makrotaloudellisia, sisäistä makrotaloudellista epätasapainoa. Tärkein ehto kenties kuitenkin ajatellen välineiden menestyksekkyyttä, on, että olisi tällainen viimeisen lainaajan rooli Euroopan keskuspankilla, niin kuin tilanne on esimerkiksi isossa britanniassa ajatellen Bank of Englandia tai Japanissa ja Yhdysvalloissa. EKPn täytyisi ilmoittaa, että se loputtomiin nostaa valtioiden joukkovelkoja sekundaarisilla markkinoilla ja tällainen ilmoitus yksistään jo alentaisi spredejä huomattavasti. Toiseksi, koska aikaa ajastaan pulaa, EKPn pankkilisenssi uusille välineille on parempi kuin että veronmaksajat joutuvat maksamaan laskun. Ja, ja se, että makrotaloudellisia epätasapaino pyritään tekemään niin, että se tapahtuu järjestetysti, sen täytyy tapahtua symmetrisellä tavalla. Ja selkeästikään ei ole merkki mistään taloudellisista voimakkuudesta, jos yksi maa luo valtaisia vaihtotaseen ylijäämiä pitkällä aikavälillä. Se on enemmänkin merkki huomattavasta kriisistä kuin siitä, että kysymys olisi voimakkaasta taloudesta. Joten se, että lisät, vahvistettaisiin sisäistä kysyntää Saksassa ja että kriisimaat voisivat kasvaa ulos kriisistä investoinneilla, olisi kolmas ehto sille, että kriisi on ratkaisut, ohjelmat ja välineet voisivat toimia. Ja, ja lopuksi haluaisin lainata herra Rieklingiä, joka puhuu teille huomenna, joka totesi käyttäen mea culpa termiä, siis tätä oli se syypää silloin, kun haastattelussa, joka ilmestyi Berliner Zeitungissa marraskuussa 2010, ja lainaan häntä saksaksi. Oli virhe, että me katsomme ennen kaikkea valtion taloutta. Meidän olisi pitänyt valvoa laajempaa makroekonomisten parametrien kirjoa, kannattuna kiinteistökuplia, vaihtotasekuplia. Komission pitää tarttua myöskin näihin epätasapainoihin yhtä suuressa määrin kuin liian korkean valtion velkaan. Voitte kenties kysyä, minä en pysty tätä tekemään, kun hän ei ole tänään täällä, voisitte kysyä, miksi komissio ei ole käyttänyt rajallista toimivaltaansa mahdollisimman laajasti, koska herra Riegling itse määräsi lopetettavaksi työryhmän, joka käsitteli palkkoja ja yksikköpalkkakustannuksia Euroopan unionissa se olisi voinut toimia niin, että olisi voitu identifioida joitakin epätasapainon alueita, joihin minä viittasin. Lopetan tähän tässä vaiheessa. Kiitos. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Täällä nyt Thomas Mann ja Ferreira tällä puheenjohtajalistalla ja sitten Udo. Onko muita? Astrid. Eli saatte nyt puheenvuorot tässä järjestyksessä. Meillä on nyt aikaa ilmeisesti. Tomas. Kiitoksia. Tehän tiedätte Saksan perinteet. Tammikuussa ja helmikuussakin pidämme uusia puheita. Ja tämä ei koske ainoastaan saman puolueen jäseniä, vaan myöskin muita ihmisiä. No nyt sitten, mistä on puhuttu kriisivaliokunnassa Sixpackista ja konkreettisista ehdotuksista, joita parlamentissa on tehty. No sitten yksi argumentti on aina sama. Aina kun teillä on joku luku yleensä neuvostosta tai EKPstä, niin ne luvut eivät koskaan pidä paikkaansa. Niitä aina joudutaan nostamaan. Te puhuitte nyt tästä ERVVstä 500 miljardia ja sitten sitä pitäisi nostaa 750 miljardiin. No sitten on Super Mario, siis Mario Draghi ja Mario Monti tässä mukana, Christine Lagarde ja monet muutkin sanovat, että saksalaisten pitäisi nyt pehmentää kovaa linjaa. Mutta nyt kansalaiset haluavat selkeän linjan. Jos jotain päätetään, niin siitä täytyy pitää kiinni. Neuvoston päätös oli selkeä ja maaliskuussa pitäisi olla mahdollisuus miettiä uudelleen, pitäisikö ERVVtä laajentaa vai ei. Mutta No sitten nyt ollaan tammikuussa ja nyt jo on sanottu, että nyt tarvitaan lisää varoja. Onko tämä järkevää? Tehän edustatte nyt AY-liikeiden kantaa ja on sanottu, että haluamme selkeitä kantoja ja että nämä tiedot, joita annetaan, niistä täytyy pitää kiinni. Ja nyt kaikki taas asetetaan kyseenalaiseksi. No miten voidaan sitten luoda pitkäaikaista luottamusta, jos kerran meillä on selkeitä lukuja, joista pitäisi pitää kiinni, ja sitten niiden jälkeen tehdään taas uudenlaisia päätöksiä. I think what I'll do is I'll... No ehkä otamme pari puheenvuoroa ensin ja sitten annan puheenvuoron paneelijäsenille. Eli Elisa, ole hyvä. Obrigada. Eu agradeço muito sinceramente as intervenções. Kiitoksia. Haluaisin kiittää puhujia hyvin vilpittömästi. Uskoisin, että he käsittelivät hyvin keskeisiä kysymyksiä. Ensinnäkin kysymystä makro- ekonomisesta epätasapainosta euroalueella ja toisekseen tämän nykyisen yhtenäisvaluutan rakenneongelmia. Se ei ole ideaalinen. Minun kysymykseni menee seuraavaan suuntaan. Jos poliittista tahtoa muutokseen ei ole, mitään siitä, mitä meidän pitäisi tehdä, ei tule tapahtumaan. Tämä poliittinen muutos sisältäisi sen, että meillä olisi vaihtoehtoinen selvitystapa. Ei vain se selvitys, mitä Saksan kansalaisille on annettu, joka on ongelmallinen. Tämä asettaa eurooppalaiset hyvin vaarallisen kategorian ilman, että se selittäisi, miksi Saksan nykyinen ylijäämä on aiheuttanut tällaisia tapahtumia niin, että samaan aikaan toiset maat keräsivät alijäämää ja aiheuttivat epätasapainoisuutta unionin alueella. Ja he olisivat halunneet devalvointia. Olisiko, kysymys on siitä, onko tämä nämä siirrot, nämä suuret pääoman siirrot, joita tarvittaisiin, nämä massiiviset siirrot heikkoihin maihin suur, suurista vahvoista maista. Kuinka te voitte selittää tämän? Kuinka te voitte selittää niille maille, joissa ongelmia ei ole lyhyellä aikavälillä, että vaihtoehto vaihtoehtoja ei ole, jos haluamme kriisistä yli. Saammeko me tällaisen selvityksen aikaan ajoissa? Kuten on usein sanottu, on vaikea sanoa. Jäsenmaat voivat erota euroalueesta tavalla tai toisella. Ja yksityiset pankit joutuvat kärsimään leikkauksista. Olemme kuulleet erilaisia ennustuksia, mitä liittyy kriisin leviämiseen. Minkälaisia takkuita meillä on siitä, että tämä päämäärä siitä, että Kreikan ongelma ratkaistaisiin ilman, että tarttumista tapahtuisi, kuinka todellinen tämä on, onko tämä mahdollista. Nythän kaikki nämä lupaukset ovat olleet lupauksia niin kutsusta palomuurista. Se ei ole kuitenkaan toiminut. Kuinka tämä Kreikan velkojen leikkaus voi tapahtua niin, että voimme taata, että missään muussa maassa ei tällaista samanlaista velkojen leikkausta jouduta tekemään. Nämä ovat niitä kysymyksiä, joita meidän täytyy hyvin nopeasti onnistua ratkaisemaan. Me olemme tässä pelaamassa aikaa vastaan, aika ei ole meidän puolellamme. Ja tässä Standard ja Poskin esimerkiksi vaihtavat mielipidettään koko ajan. Me emme tiedä, onko meillä enää aikaa ratkaista nämä ongelmat. Kiitoksia. I think I could come back to the panel. No ehkä sitten paneelijäsenet voisivat vastata. Eli haluatteko samassa järjestyksessä ensin Singer? Uh. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen hiukan optimisesti tästä ajasta. Me ehkä aliarvioimme sen, millainen vaikutus EKPn toiminnalla on. Me emme ottaneet huomioon pankkijärjestelmän pääomapohjan vahvistamista lyhyellä aikavälillä. Ja ehkä tämä vaikuttaa sitten maksukykykriisiin, mutta tähän vain tarvitaan aikamoista rahoitusta. Eli uskon, että tässä nyt kuitenkin on vielä hiukan aikaa. Sitten ylijäämät ja epätasapainot. No tämä on ongelman ydin. Ja joissain tapauksissa näihin epätasapainoihin, niitä täytyy alentaa. Siis näitä epätasapainoja pitää alentaa, vähentää. Mutta en usko, että kysynnän lisääminen auttaisi tässä kovin paljon, koska jos tätä kysyntää liioitellaan maissa, joiden kilpailukyky on nyt heikentynyt viime vuosina – meidän on pidettävä kiinni ei-eurooppalaisista palveluntarjoajista, enkä tiedä, onko tästä oikeastaan apua. Ja sitten jos katsotaan näitä ylijäämiä ja alijäämiä maksutaseessa, meidän täytyy katsoa euroalueen ylijäämiä ja alijäämiä. Ehkä siellä kuva on hiukan erilainen. No sitten kun ajatellaan Kreikkaa, no oman kokemukseni mukaan tässä voidaan toimia hyvin hallitusti, mikäli on riittävästi resursseja ja mikäli on valmiutta toimia niin. Ja tässä tapauksessa mielestäni tämä on aika selvä asia. Viimeisen 12 kuukauden aikana Kreikalla oli noin 20 miljoonan alijäämä, miljardin alijäämä. Ja jos on optimistinen ja sanotaan, että, että alijäämää voidaan leikata, niin päästään alle 10 ja sitten voimme tukea Kreikkaa jonkin aikaa. No, tämä tilanne tulee olemaan hyvin vaikea, vai, vaikka näitä velkoja järjesteltäisiinkin uudelleen. Eli tämä kannattaa pitää mielessä. Ja tämä heikentää matkailua jo maissa, joissa näitä kustannuksia on jo jouduttu alentamaan, eli Espanjassa, Italiassa ja mahdollisesti myöskin Turkissa. Eli en nyt näe mitään selkeää ulospääsyä tästä. Ich fange mal bei der äh, Frage von... Aloitan kysymyksellä, jonka Thomas Mann esitti. Olisi tietysti kaunista, jos voitaisiin pitää kiinni luvuista. Se olisi kenties mahdollista, jos, sanon nyt tämän lainausmerkeissä, jos meidän sanottu kysymys normaalista velkakriisistä. Mutta luottamuskriisi tai vai, maksutasekriisi, joka, jota päivittäin ruokitaan, toimii eri tavalla. Ja tässä syystä on suhteellisen vähän järkeä siinä, että neuvosto yhä esittää uusia ylärajoja, vaatimuksia uusista ylärajoista näille pelastuspaketeille, pelastusjärjestelmille – se ei lisää luottamusta, vaan johtaa siihen, että luottamusta tuhotaan kriisikokouksesta kriisikokoukseen. Ja jos katsoo perusteluja, joita luottokelpoisuusarviointilaitokset ovat esittäneet, luottoluokittelulaitokset ovat esittäneet ylipäätään eri maille koko Euroopan yhkeille, niin silloin nämä luottokelpoisuusarviointijat ovat todenneet, että kriisimaille pitää antaa myös mahdollisuuksia päästä kriisistä ulos, kasvaa ulos kriisistä sen sijaan, että ne säästävät itsensä syvemmälle kriisiin. Siksi se, että asetetaan tiukkoja rajoja ja että esitetään näitä vaatimuksia Frankfurtista ja Berliinistä käsin, että niissä ei ole kovinkaan paljon järkeä puitteissa, joissa markkinat päivittäin tai aina kriisikokousten jälkeen yhä uudestaan kokeilevat, miten voimakas on eurooppalaisten tahto yhtenäiseen kantaan. Ja sanoisinkin siksi, että niin kauan kuin Eurooppa-neuvosto ei vahvista Eurooppaa, vaan hyvin lyhytnäköisellä kriisin hallinnalla, jossa toimitaan niin sillä etäisyydellä, joka on nähtävissä ja toimii tällä tavoin, silloin aivan varmasti yhä uudestaan törmätään siihen, että päätökset seuraavana päivänä jo osoittautuvat sellaisiksi, että niitä ei voida noudattaa. Nyt jatkan sitten Elisan esittämään kysymykseen. Is... Ongelma tässäkin on, että meillä on erilainen aikajakso, erilainen aika määrä käytössä, ja minusta näyttäisi siltä, että neuvosto ei näyttäisi olevan pystyvä tai näyttäisi olevan haluton erottamaan lyhyen ja keskipitkän aikavälin pitkästä aikavälistä. Tällä hetkellä ERVV, sen filosofia, joka liittyy koko näihin ohjelmiin kokonaisuudessaan, jotka on otettu käyttöön, suuntautuu pitkän tähtäyksen toimintaan. Rakenteelliset uudistukset vievät paljon aikaa, kuten me voineet nähdä. Eikä meillä ole tätä aikaa. Joten tässä olen täysin yhtä mieltä teidän kanssanne. Neuvoston asenne ei ole todellakaan avuksi luottamuskriisistä selviytymisessä. Jos voimme nähdä, että nykyinen institutionaalinen puite ei ole oikea, että se ei ole sopiva kestämään valtaisia kriisejä, joita ei osattu odottaa silloin, kun nämä puitteet luotiin ja sopimukset ratifioitiin. Silloin vastaus on, että niitä täytyy muuttaa. Tämä on jotakin sellaista, minkä neuvosto on hyväksynyt jo tässä välillä. Ja vastaus on ollut tämä finanssipoliittinen sopimus. Me tarvitsemme muutoksen instrumentissa puitteissa sellaisenaan. Se sinänsä jo on edistystä. Asia erikseen sitten on se, olemmeko menossa oikeaan suuntaan. Mutta se on ihan eri asia, eri aihe, eikä siitä pidä nyt keskustella tämän kuulemisen puitteissa. Minusta suunta, johon finanssipoliittinen sopimus on menossa, on aivan väärä. Mutta niin kuin sanoin, se on keskustelu erikseen. Thank you very much. Uh... Kiitoksia. Sitten Udo. Thanks, Sharon. Uh... Kiitoksia. Singerille kaksi ratkaisematonta intellektuaalista ongelmaa ja sitten yksi kysymys. Eli ensinnäkin nämä ratkaisemattomat kysymykset. Kuuntelin teitä ja kävin läpi tämän kirjallisen julkilausuman. Te sanoitte, siis jos nyt oikein ymmärsin, että meidän täytyy tehdä jotain näille epätasapainoille, koska ei ole hyvä, että on valtavia epätasapainoja ja jotain pitää tehdä kummallakin puolella. Siis näiden epätasapainoiden kummallakin puolella, mutta sitä ei voida hoitaa lisäämällä kysyntää ylijäämämaissa. Eli kysyisin, no millä tavalla sitten toimisitte, jos tätä kysyntää ei lisätä? jos sanotte, että kumpaankin päähän pitää puuttua, niin miten se sitten hoidetaan? Sitten toinen kysymys, joka liittyy tähän ensimmäiseen ongelmaan. Te ihan oikein sanoitte, että ylijäämämaat vievät hyvin paljon, ei niillä ole hyvin paljon viestiä, mutta meillähän on sisämarkkinat, jotka ovat 89 prosenttisesti integroituneita, ja sitten on ehkä 8 prosentin vientiosa. Eli miten voidaan lisätä näitä marginaaleja EU:ssa, mikäli kulutus keskimäärin sitten supistuu sisämarkkinoilla. Eli kun ajatellaan matemaattisesti, miten tämä voi toteutua, koska esimerkiksi jos Saksa pystyisi vielä lisäämään vientiä Brasiliaan ja Kiinaan tai minne hyvänsä, ja sitten tämä lisäisi tätä epätasapainoa ja heikentäisi sisämarkkinoita edelleen, niin silloin ainoastaan jännitteet lisääntyvät eikä vauraus. Ja tämä ei tämä toinen intellektuaalinen ongelma. Mutta sitten tämä varsinainen kysymys. Jos nyt käyn läpi tämän lausuntonne, siellä on kritiikkiä ja olen monesta kohdasta ihan samaa mieltä. Mutta jos ajatellaan, että elettäisiin nyt Tsekin puheenjohtajuuskautta ja hallitus pyytäisi teiltä neuvoa, mitä pitäisi tehdä myönteisesti, mitä myönteistä voitaisiin nyt tehdä, kun ajatellaan hallitusten ja valtioiden päämiehen ekofinia, niin mitä ehdottaisitte, mitä pitäisi tehdä nyt, mitä myönteistä voitaisiin tehdä kriisin ratkaisemiseksi? Koska kun ajatellaan nyt Saksan hallitusten keskustelua, on niin, talo on tulessa, mutta kaikki ulospääsytiet ovat joko kiellettyjä tai suljettuja. Eli nyt pitää tehdä jotain. Ei voida sanoa ei sille, että EKPn roolia kasvatetaan tai sille, että annetaan lisää valtaa pelastusmekanismille, ei eurobondeille. Siis missä nyt on ratkaisu kaikkeen tähän? Vai onko ratkaisu se, että jaetaan euroalue osiin, koska se on ainoa ratkaisu, ja sitten tästä voidaan keskustella. Ja sitten Botsille kysymys saksaksi. kuuntelin näitä ehdotuksia, että lisättäisiin EKPn roolia. Sitä haluaisin korostaa ja minäkin haluaisin tehdä näin. Ja sitten tietoja siitä, mitä komissio on aikaisemmin toteuttanut ja jättänyt toteuttamatta. Eli haluaisin kuulla näistä tutkimuksista vähän ja meidän pitäisi miettiä näitä sääntöjä ja keskustella Reenin kanssa. Ja myöskin tässä on kysymys. Millainen ehdotus voisi olla komissiolla? Mitä komission tulisi muuttaa? Ehkä sekä että, eli sitä, miten hoidetaan maita, joilla on erityisongelmia, mutta ehkä myöskin sitä, sitä tapaa, jolla yhteiset mekanismille, kun ajatellaan kaikkea keskinäistä koordinointia, eli mitä vaihtoehtoja olisi näille keskeisille toimijoille, esimerkiksi komissiolle. I think those were quite extensive questions. No, nämä ovat aika laajoja kysymyksiä, eli jos annan heti vastauspuheenvuorot, niin eli ensin Singer. Well, first, uh, I... Kiitoksia aivan aluksi. Puhun epätasapainosta keskipitkällä aikavälillä. Kriisin loppu tarkoittaa sitä, että jos sinne halutaan päästä, nämä epätasapainot pitää saada poistettua. Ja uskoisin, että tässä Kaikkein tärkein tekijä tässä skenaariossa on kulutus näissä suurissa alijäämän maissa. Ja ne tulevat pystymään tähän. Minä en usko, että on mitään tapaa tästä yli. Toiseksi mitä tulee tuontiin vientiin, en ehdottaisi, että vienti on tapa kriisistä ulos. Jos Saksa jotenkin kuluttaa enemmän, se todennäköisesti kuluttaa enemmän ei-eurooppalaisia tuotteita tai kilpailukykyisten maiden tuotteita. Se ei kuluta enemmän sellaisten maiden tuotteita todennäköisesti, jotka ovat nyt huonossa kilpailukyvyllisessä asemassa – näin lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä tämä ei tule olemaan ratkaisu. Ne tulee sitten positiivisiin toimiin. Minä en ole suoraan sanottuna poliitikko. Enkä varmaankaan haluaisin olla poliitikko nyt tällaisessa tilanteessa. Mutta uskon, että Eurooppa pyrkii selkeän fiskaalisen paketin saamaan aikaan keskuspankin kanssa. Ja se pyrkii käyttämään rahastoja tasapainottamiseen. En tiedä, suora, onko Euroopalla resursseja Onko sillä resursseja uskottaviin vakautusrahastoihin? Tämä tarkoittaa sitä, että tarvitaan ulkoisia investoijia, meidän pitää saada rauha aikaan tässä tilanteessa huolimatta siitä, että vienti on enemmän. Eh, taloudellinen järjestelmä täytyy saada tasapainotettua. Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että me tarvitsemme ulkoisia rahoittajia. Tällä on seurauksia, jotka saattavat olla epämiellyttäviä. En ole varma, eh, ollaanko valmiita siihen, että kestää nämä seuraukset, mutta tämä on ainut tapa. Uskoisin myös, että Euroopan ei pitäisi millään mahdollisella tavalla, siis tässä minä tällä ymmärrän sitä, että ei pitäisi olla sellaisessa tilanteessa, että 60 prosenttia ajasta Euroopan päättävät, päättäjät käyttävät huomionsa kolmen pienen talouden ongelmiin. näiden maiden pitäisi löytää ratkaisu alijäämään tai sitten lähteä euroalueelta. Kiitoksia. Also die... Niin. Tietysti komissio voisi tehdä asian yksinkertaisesti sanoa, että perussopimuksen mukaisesti ja ennen kaikkea lausekkeen mukaan, joka merkitti sitä, että ei ole tällaista pelastamistehtävää ja no bailout, ja että komissio voisi todeta, että se on silloin tehnyt tehtävänsä. Komissiolla on kuitenkin rooli, jota se ei ole suinkaan hyödyntynyt lainkaan menestyydessä, vaikka se olisi voinut. Ja se on juuri niitä politiikanoita koskeva, jotka ovat tärkeitä tällaisen oppikirjataloustieteen ulkopuolella. Jos euroa tarkastelee ei vieraana valuuttavana, vaan kotimaisen valuuttana, silloin täytyy täytyy katsoa kehitykset eurovyöhykkeen sisällä alueellisina eroina tai erilaisina alueellisina kehityksinä, jolloin lähestymistapa on toisenlainen kuin jos sanotaan, että Saksan vienti Italiaan on muuta kuin kauppavirrat Saksan osavaltioiden välillä. tapaus, jolla pyritin kuvaamaan tilannetta, siis tämä Rieglingin lausuma Berliner Zeitungissa. Komissiolla on välineitä, mahdollisuuksia, jotka vaik- voidaan viitata näihin epätasapainojen syntymiseen ja muodostumiseen. Esimerkiksi ajatellaan sektorikohtaisia epätasapainoja, esimerkiksi kiinteistökuplia tai että komissio voi sellaisen raketin osalta, joka meillä on vuodesta 1999 ollut rahoiton puitteissa nimittäin makrotaloudellinen dialogi, että se otetaan vakavasti, tai että jäsenvaltioiden inflaatioasteiden eroista voidaan puhua, jollain voidaan myöskin puhua asianmukaisesti yksikkötyökustannusten eroista jäsenvaltioiden välillä. Ja tähän kuuluu myös se, että Euroopan parlamenttikin vedetään voimakkaammin mukaan näiden talouspoliittisten välineiden käyttöön. Jos katsoo, mitä komissio sen sijaan on tehnyt, se on sellaista, mistä voidaan todeta ohitettuja kansallistalouksien kriteerejä käyttäen. Että sanotaan, että Saksa oli aluksi Euroopan sairas mies, josta sitten ihmeellisellä tavalla tiukkojen työmarkkinoiden uudistusten jälkeen on tullut sitten Euroopan vahva ketju, mikä on sitten vaikut, ketjun vahva lenkki, mikä on johtanut sitten siihen, että nyt se on sitten kilpaillut muut maat pois kentältä kokonaan. Tämä ei voi olla tervettä kehitystä Euroopan unionissa yhtenäisenä talousalueena. Tästä syystä komission ensisijainen tehtävä ja myöskin parlamentin, ennen kaikkea tämän valiokunnan tehtävä, olisi myöskin pyrkiä siihen, että korjataan tätä epätasapainoa. Neuvosto, joka on täynnä, kansa, joka rakenteita kansallisvaltioihin pohjautuva ja jossa on kansallisvaltiollista itsekyyttä ei pysty tähän. Thank you very much. Astrid. Kiitoksia sitten Astrid. Uh, yeah, for Kiitoksia puheenjohtaja. Halusin sanoa jotain siitä, mistä Bodge puhui, ja siksi puhun nyt hänen äidinkielellään. Vaikka yleensä puhun ranskaa, niin Tämä on kuitenkin ihan diplomaattista. Te sanoitte ja varoititte siitä, että joudumme yhä syvemmälle kriisiin, jos säästämme lisää. No nyt ei kuitenkaan voida sanoa, että maissa, joissa on suuria alijäämiä ja paljon velkaa, että niille maille ei pitäisi sanoa, että teidän pitää saattaa taloutenne kuntoon ja supistaa velkaa. Nythän on niin, että ei nyt pitäisi syöstää ihmisiä köyhyyteen sillä tavalla, että alueet ja kunnat ja valtiot supistavat menojaan. Nythän on niin, että valtiot, alueet ja myöskin kunnat, että ne ovat tuhlanneet ja eläneet yli varojensa ja että ne voisivat säästää. Luxemburgissa on säästetty monia miljoonia kun katsottiin, missä oli tuhlattu liikaa. Ja itse elän maassa, siis olen Luxemburgista. No, siellä on vain 18-19 prosenttia velkaa. Eli voi kuvitella, että tilanne on erinomainen ja AY-liikkeet katsovat, että voitaisiin edelleen korottaa sosiaalisia varainsiirtoja – mutta nyt on todettu, että on myöskin kestävyyskriteereitä, joita tulee eräästä berliniläisestä säätiöstä, joka toimii Freiburgin yliopiston kanssa yhteistyössä. Ja kun ajatellaan näitä kestävyyskriteereitä, niin niiden mukaan ei voida katsoa ainoastaan näitä eksplisiittisiä velkoja valtioiden osalta ja analysoida niitä, vaan täytyy myöskin miettiä näitä implisiittisiä velkoja. Meidän täytyy miettiä näitä tulevaisuuteen liittyviä asioita. Ja meillähän on monissa maissa jo elinstandardit, jossa eletään tulevien sukupolvien kustannuksella ja velkaannutaan niiden kustannuksella. Ja tähän pitäisi puuttua ja olisi hyvä, jos myöskin ammattiyhdistykset katsoisivat tätä asiaa. Olen ollut vuosikausia töissä ammattiyhdistyksessä ja siellä johtajat olivat vielä normaaleita työntekijöitä, he eivät ole mitään yliopistokoulutettuja ja heillä oli terveemmät elämäntavat, eivät he koskaan olleet osana Saksan talousihmettä. Ja he eivät koskaan vaatineet muutoksia tähän itse asian ytimeen tai työllisyyskysymyksiin. Eli olisi hyvä, jos ammattiyhdistyksetkin voisivat vähän tarkkailla sitä, että eri hallinnot, miten ne elävät yli varojensa ja miten siellä voitaisiin säästää Ja sitten voitaisiin luoda tilaa suuremmille investoinneille, koska mehän haluamme investointeja, jotta emme joudu säästöjen kautta syvempään kriisiin. Mutta säästömahdollisuuksia on kuitenkin. Voisin vaikka sanoa, että Luxemburissa, no siellähän on julkishallinnossa tietysti ihan kivat palkat, opettaja peruskoulussa tienaa noin 6000 euroa, saa 6000 euroa eläkkeellä ja saa vielä 13 kuun palkan vuodessa. No jos se poistettaisiin ja Luxemburgissa tapahtuisi vallankumous, mutta meidän täytyy nyt katsoa, miten pitkälle voidaan mennä. Ja täytyy miettiä näitä kestävyysstandardeja, jotka on luotu. Luxemburg on siellä vielä nippanappa teidän maan edelle ja Kreikan perässä Sillähän on bruttokansantuotteen alijäämä, joka on 11 prosenttia, jos nyt ei tehdä mitään. Tähänkin pitää puuttua. Ja nyt meidän ei siis pidä säästää itseämme syvemmälle kriisiin, mutta täytyy myöskin katsoa, missä on eletty yli varojen ja mistä se johtuu. Meidän pitää toimia järkevästi ja se ei ole mitenkään sosiaaliturvan heikentämistä. Kiitoksia. Aina kun aika alkaa loppua, niin kaikki haluavat puheenvuoron. Eli ikävä kyllä kaikki eivät voi puhua yhtä pitkään. Ja nyt suljen tämän listan. Täällä on vielä Schmidt, Siklakis ja Portas. Ja otetaan kaikki nämä kysymykset yhtä aikaa ennen kuin palaamme paneeliin. Eli nyt täytyy edetä nopeasti. Ole ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Herra Bots, te puhuitte virheistä, jotka liittyvät euroon, ja annoitte ymmärtää, että devalvointi ei ole hyödyllinen väline eikä sitä voida käyttää. Mutta eikö teistä ole niin, että se voisi aiheuttaa vielä suurempia ongelmia markkinoille – kun John Monks oli täällä muutama vuosi sitten, pääsihteeri John Monks, hän hyvin voimakkaasti totesi, että devalvaatio historiallisesti ja nykyisessä tilanteessa Euroopassa on sitä, että annetaan tietynlaista tukea eri valtioille, kun ne käyttävät eri valuuttoja, että se, kun sen tuloksen käyttö on kontraproduktiivista. Haluaisin kuulla teidän kommenttinne tästä. Kenties, herra Bots, ajattelette, että poliitikot, kenties jotkin ammattiliittojen johtajat, kuten Rova Lulling antoi ymmärtää, että heilläkin on tiettyä vastuuta siitä, mitä Euroopassa on tapahtunut. Ja ehkä, jos ratkaistaan tämä tilanne, olen yhtä mieltä siitä, että tämä on hyvin, hyvin vaikea. Meillä on kuitenkin kokemusta joissakin maissa siitä, että jos voimat kootaan yhteen – poliitikot, päätöksentekijät, teollisuus, ammattiliitot, että silloin voidaan saavuttaa jotakin, mutta tämä täytyy tehdä sopimuspohjaisesti. Eikö nyt olisi niin, että ammattiliittojen vastuu Euroopassa olisi, on myös olemassa näissä olosuhteissa? Haluaisin kuulla teidän kommenttinne, herra Bots. Thank you. Thank you, Theodoros. Kiitoksia, Theodoros. Thank you, President. Kiitoksia puheenjohtaja. Se, mitä haluaisin tiedustella panelisteilta, on se, kuinka luottamuspula valuuttaan nähden vaikuttaa näissä maissa, erityisesti Kreikassa. Se, mitä Kreikassa nyt tapahtuu, on se, että ihmiset eivät ryhdy uusiin aloitteisiin taloudellisesti, sillä he eivät tiedä, mikä valuutta tulee olemaan hyvin lähitulevaisuudessa. Ja ero on valtava, jos maa on euroalueen sisäpuolella tai ulkopuolella. Ja tämä epävarmuus, tilanne on sellainen, että mitään uusia päätöksiä ei tehdä, uutta investointia ei tapahdu, eikä markkinoille lähdetä. Eli on olemassa talous, joka putoaa koska epäluottamusta on niin paljon. Tässä tämän huomion ottaen, onko teillä mitään kokemuksia menneisyydestä tällaista maasta, joka on siirtynyt vahvasta valuutasta heikkoon tai pehmeään valuuttaan? Kuinka näin voitaisiin tämä siirtymä tehdä? Eh, eh, Kiitoksia. Kysymykseni vieraille liittyy euron arvoon suhteessa dollariin. Tämä talouden uudelleen käynnistyminen hän perustuu yksinomaan vientiin. Ja nythän meillä on yksityinen kulutus ja julkinen kulutus ja investoinnit ovat supistuneet dramaattisesti, eli kaikki riippuu viennistä. Ja jos ajatellaan nyt sitten näitä säästötoimia Italiassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Espanjassa, olemme nyt tilanteessa, jossa Euroopan unioni on nyt heikkenevässä asemassa. Kyse on taantumasta, joka nyt meitä odottaa. Eli Saksaa nyt ei saa pakottaa kuluttamaan enemmän, koska vientihän suuntautuisi EUn ulkopuolelle. Portugali vie 80 prosenttia viennistään EU:hun, ja kun euro nyt on tämän arvoinen suhteessa dollariin, niin se tarkoittaa, että Portugalilla ei ole mitään mahdollisuutta elvyttää talouttaan, kun ajatellaan näitä säästötoimia. Eli kysymykseni on seuraava. Olisiko euron devalvaatio lyhyellä aikavälillä kaikkein vahvin väline, joka EUlla on käytössään, jotta voitaisiin puuttua näihin makrotaloudellisiin epätasapainoihin alijäämä- ja ylijäämämaiden välillä? Kiitos. Thank you very much. That's... Kiitoksia. Siinä olivat kaikki kysymykset. Aloitimme hiukan myöhässä, eli me voimme hiukan ylittää noin 10 minuutilla tämän, tähän varatun ajan. Lisinger, jos voisitte antaa hiukan vastauksia. Uh, answering only those two. Kiitoksia. Vastaan näihin kysymyksiin, jotka suunnattiin minulle tai kommenteihin. Ensinnäkin, mitä tulee luottamuspulaan ja uusiin valuuttoihin. Euroopan maa jonka nimi oli Tsekkoslovakia. Siellä tapahtui näin. Tai sitten Argentiina, jos haluatte hiljattaisen esimerkin. Tämä väline ei voi olla sellainen, että kaikki käyttävät. Sen täytyy olla hyvin poikkeuksellinen. Ja meidän täytyy ottaa huomioon talouden luonne, sen talouden, josta me puhumme, ja talouden avoimuus palveluihin perustuvissa maissa tämä on helpompaa, sillä tuontia ei ole niin paljon tai tuontia voida, vientiä voidaan tehdä myöhemmin, erityisesti teollisissa maissa. Tämä käsitteli kahta kysymyks- kysymystä, jotka käsittiin Portugalin taloutta. Ich, äh, will kurz... Niin, haluan lyhyesti pyrin järjestyksessä antamaan lyhyitä vastauksia. Olen yhtä mieltä siitä, että pitäisi pyrkiä välttämään vajeiden kasvattamista taloudessa, ihannetilanteessa, puhuisipa sen puolesta, että meillä ei pelkästään olisi tasapainoisia talouksia, vaan jopa budjetti, budjetissa ylijäämiä. Jos me määritämme valtion menot niin, että niiden kautta saadaan tyytyväisiä kansalaisia, mutta silloin täytyy asianmukaisesti myös olla vastaavasti tuloja niin, että saadaan aikaan tasapainoinen talous tai jopa ylijäämä. Ylijäämät, niin kuin niitä esimerkiksi on ollut Suomessa tai Ruotsissa vuosien ajan, niissä oli yksi etu. Silloin kriisitilanteissa – saatetaan tehokkaammin ryhtyä vastatoimiin. Ongelma vain on siinä, että nyt meillä on syvin kriisi, jolla ei ole mitään tekemistä normaalin suhdannekuopan kanssa, vaan se liittyy siihen, että on olemassa valtaisa rakenteellinen tausta, joka liittyy epätaisaiseen tulon jakautumiseen Euroopan maiden sisällä ja Euroopan maiden ja alueiden välillä. Ja siksi perinteinen välineistö, siis että sanotaan, että pitää säästää hinnalla millä hyvänsä, se ei ole oikea tie, sillä jos samanaikaisesti kokonaistaloudellista kysyntää pyritään jarruttamaan tai pienentämään, viime kädessä voimakkaammin ajarrutaan kriisiin. Herra Schmidtille. Totta, devalvaatio on kontraproduktiivinen, jos devalvoidaan nimellisesti, silloin otetaan riski kauppasodasta, ja jos devalvointi tapahtuu niin, että se vaikuttaa todella efektiivisesti vaihtokurssiin, sillä on järkyttäviä vaikutuksia sosiaalisiin rakenteisiin. Pohjoismaiden ammattiliitot ovat olleet hyvin vastuullisia tällaisen välttämisessä, koska ne ovat aina olleet mukana makrotaloudellisessa vastuussa kantamassa sitä. Ja Euroopan tasolla siksi, että me emme enää tarkastele kansallisia talouksia silloin, kun on kysymys vastuusta. Euro- kysymys on siis siitä, miten me vedämme Euroopan laajuiseen prosessiin, joka liittyy vastuullisiin työmarkkinaosapuolten toimimisiin niin, että ei tapahdu sosiaalista polkumyyntiä vastauksena esimerkiksi veropolkumyynnille tai vastaavalle. Joten tarvitaan tällaista makrotaloudellista tarkastelutapaa koko, euron, koko Euroopan tasolla, eikä vain kansallisesti. Sitten viimeinen kysymys, kasvu ja vienti. Eurovyöhyke kokonaisuudessaan, sillä on maksutase lähestulkoon tasapainossa, joten periaatteessa perusta on terve. Me puhumme sisäisestä epätasapainosta jäsenvaltioiden sisällä ja niiden välillä. Ja niihin pitäisi ensisijaisesti tarttua. Okay, thank you very much. I... Selvä. Kiitoksia. Kukaan muu ei tainnut pyytää puheenvuoroa. Haluaisin muistuttaa kaikkia, että toinen osa tästä kuulemisesta järjestetään huomenna 5.30-6.30. Meillä on Klaus Reglin ja Marko Buti paikalla. He tulevat puhumaan meille käytännön kokemuksista liittyen näihin rahastoihin. Eli haluaisin kiittää nyt puhujia. Kiitoksia osallistumisestanne. Pahoittelen, että ette päässeet saman tilan suhteen muiden kanssa, mutta kuten sanoin, oli vaikea löytää aikaa, joka sopi kaikille. Kiitoksia. I'll just leave a couple of minutes for people to... Annan ihan muutaman minuutin ihmisille, jotka ovat poistumassa, aikaa poistua.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 The next item on the agenda is the... Seuraava kohta esityslistalla on vuotuinen kasvuselvitys 2012. Okay, we now need to move on. Meidän täytyy nyt siirtyä eteenpäin kohtaan yhdeksän. Vuotuinen kasvuselvitys 2012. Ja esittelijä on Jean-Paul Gauzet. Tämä koskettaa tarkistuksia. Ja meillä on huomenna aiheesta myöskin äänestys. Jean-Paul, olkaa hyvä. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Minä tulen puhumaan hyvin lyhyesti. Tämä mietintöluonnos on aiheuttanut hyvin paljon keskustelua eri ryhmien esittelijöiden kesken liittyen tarkistuksiin, joita on esitetty. Niitä on noin sata ja me olemme saaneet aikaan suurimmassa osassa pääkohtia kompromissitarkistuksia. Tällä hetkellä on yksi asia. Kyseessä on kompromissi L. Tässä on siis minun omassa mietinnössäni kohta 11 kyseessä. Me olemme havainneet keskusteluissa eri ryhmien esittelijöiden kanssa, erityisesti Roy Beresin kanssa, joka on siis työllisyysvaliokunnassa esittelijänä että tämä kappale viittasi hyvin suuresti toimivalla alaan, joka kuuluu työllisyysvaliokunnalle. Me olemme valmistelleet hyvin paljon kysymyksiä työllisyysvaliokunnan kanssa ja me olemme muiden esittelijöiden kanssa päättäneet, että jätämme tämän kappaleen työllisyysvaliokunnalle. Se keski- koskettelee eri toimivallan kohtia. Ja tämä teksti, uskoisimme, että saamme siitä uuden kohdan tänä iltana tai huomenna aamuna, tulee sisältämään uuden kohdan L, joka nojaa hyvin suuresti tähän vanhan kauppilaseen 11 sen muotoiluun. Siihen on tehty muutamia muutoksia. Muutoin meidän päämäärämme oli seurata tässä kysymyksessä sellaista ajatusta, että kirjoitamme mietinnön, joka on luettava ja helposti ymmärrettävä ja joka seuraa sitä päälinjaa, jota on aikaisemmin eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa ehdotettu. Se, mitä me tässä tekstissä ehdotamme, on se, että kun tulee se aika, kun perussopimuksia tullaan muuttamaan, olisi hyvä pohtia sitä, kuinka parlamentti liittyisi läheisemmin näihin töihin eh, liittyen talouden hallintaan. Me pyrimme siis tekemään niin, että parlamentti voisi ilmaista oman mielipiteensä hyvin vahvasti ja suuri enemmistö on tässä ollut keskusteluissa tämän ajatuksen kannalla nämä olivat ne ajatukset, jotka halusin tuoda esiin. Haluaisin kiittää muita esittelijöitä hyvästä yhteistyöstä ja haluaisin kiittää myöskin muita kollegoja, jotka ovat ehdottaneet tarkistuksia. Olemme ne lukeneet hyvällä suurella mielenkiinnolla ja olemme ottaneet niitä mukaan kompromissitarkistuksiin. Kiitoksia. Kiitoksia. Udo, sinä ilmeisesti puhut Pervanssin puolesta. Ja, dank, äh, Kiitos, rouva puheenjohtaja. Varjoesittelijämme Rova Beres valitettavasti tänään on estynyt ja siksi minä saan esitellä nyt ydinkysymyksiä hänen näkemyksestään. Voisin myöskin maustaa niitä sitten omilla kannoillani, jos sallitaan. Muistan, että ystävällisen keskustelun kävi Jean-Paul Gauzesin kanssa, joka meillä oli ennen kuin tämä mietintö tuli käsiteltäväksi. Kaikki muistavat, sehän puhuu sen puolesta, että valiokunnalla on hyvä kollektiivinen muisti haluan todellakin tehdä sen, äh, esittää sen kohtelaisuuden äh, kollegan kun esille siitä, että hyvin viisaasti ja kauaskatseisesti on tehnyt oman esityksensä ja on hyvin pitkälti vaikuttanut siihen, että valiokunta kokonaisuudessaan voi löytää näkemyksen tästä mietinnöstä, mutta jos me sitten nyt tällä kollegiaalisella ja ymmärtäväisellä tavalla jatkamme työskentelyä myöskin avointen kysymysten osalta, syntyy hyvin tärkeä mietintö, joka ennen kaikkea ajattelin viime viikon täysistuntoa, jolloin esitettiin hyvin kriittinen arvio siitä, miten neuvosto on toiminut ja miten neuvosto uskoo ilman yhteisöllistä menetelmää voivansa toimia. Silloin tämä mietintö, herra Gosesin mietintö, muuttuu keskeiseksi mietinnöksi, jossa tämä talo lyö lukkoon sen, miten se, miten me näemme talouspoliittisen koordinoinnin. Joten kiitos tehdystä työstä. Kiitos myös tällaisesta holistisesta näkemyksestä siitä, että eri aiheet on otettu huomioon. Ja tässä on siis todellakin kysymys vuotuista kasvukertomuksesta, joka on keskeinen väline, jota ei pidä saattaa voimasta pelkästään jäsenvaltioiden näkemysten vuoksi, vaan joka koskee koko, joka pitää olla yhteisön, joka koskee uudistumis, nykyaikaistamisponnistuja koko jäsenvaltio, ennustus täytyy tehdä, myöskin jäsenvaltioiden täytyy ryhtyä, jota Eurooppaa voidaan edistää. Tähän liittyy talouden vakauttaminen, mutta myös menojen ja tulojen järjestelmien korjaaminen jäsenvaltioissa, siis tulojen, verojen koordinointi on hyvin tärkeä aihe tässä yhteydessä. Myöskin aiheiden kokonaisuus, jotka liittyvät EU kahteen 2020 näyttävät nyt unohtuvan. Missä ovat ponnistelut energiatehokkuuden alueella, missä ovat ponnistelut koulutuksessa seuraavalle sukupolvelle. Kaikki nämä ovat tärkeitä potentiaalin kehittämisen tekijöitä, joiden avulla meidän täytyisi uudistaa nykyaikaista edistää Eurooppaa. Tänä menettely on sellainen tietysti, jossa parlamentilla täytyy olla sanansa sanottavana. Tämä kaikki sisältyy tähän. On olemassa kiistoja, jotka liittyvät kysymykseen – miten miksi palkkojen säätelyn tulisi tapahtua sopeuttamismenettelyn kautta. Me ryhmänä vaadimme tässä kahta asiaa, nimittäin sitä, että on tärkeää, että ei unohdeta ammattiliittoja ja työmarkkinajärjestöjä, joilla on tietysti sanansa sanottavana, eikä voida pelkästään palkkoja leikkaamalla nykyaikaista valtioita ulos kriisistä, kysymys on muusta, kysymys on myöskin talouden kehikkyydestä, miten älykkäästi pääomaa ja työtä yhdistetään. Ja tässä me pyrimme nyt kompromissiin esittelijän kanssa, ja joka on sellainen, että työsvaliokuntakin voisi hyväksyä sen toivon, että tämä tulee onnistumaan. Tästä olemme pitkälti jo yhtä mieltä ja kiitänkin yhteistyöstä. Thank you very much, Sylvie. Kiitos, Silvi. Merci, euh, Sharon. Kiitoksia, Sharon. Kiitoksia Jean-Paul tästä työstä ja hyvästä yhteistyöstä. No nyt vielä, mennäänkö nyt näihin yksityiskohtiin, mutta tässä on nyt pari-kolme kohtaa, jotka ovat hiukan pitkiä. Enkä tiedä, pitäisikö meidän keskittyä vähän siihen, mitä tehdään neuvotteluissa kansainvälisestä sopimuksesta, esimerkiksi mitä tulee yhteistyöhön kansallisten parlamenttien kanssa. Eli meillähän on jo sopimus ja pöytäkirja, ehkä nyt ei joka kerran pidä keksiä uudelleen asioita, joita, joita voidaan tulkita sitten eri tavoilla. Eli tässä on nyt ihan pieniä asioita, mutta muilta osin tämä on kyllä työtä, jota tulee jatkaa. Ja omalta osaltani tästä voidaan nähdä, että komissio on tehnyt ihan hyvää työtä, mutta meidän pitää kuitenkin jatkaa vuoropuhelua kaikista näistä aiheista. Nythän meidän täytyy keskustella tästä, näistä asioista vielä neuvoston kanssa, eli meillä täytyy olla vielä hiukan liikkumavaraa tulevaisuutta ajatellen. Kiitos. Uh, and on behalf of the ECR group, Mr. Epping. Sitten Epping. Thank you, Mrs. President. Uh, during... Kiitoksia puheenjohtaja. Keskustelun aikana koskien kasvuselvitystä 2012 joulukuussa minä sanoin, että tarkistusprosessi ja kompromissiprosessi tulisi tuhoamaan suurelti tätä hyvin tarkasti laitettua tekstiä, jonka halusin säilyttää sellaisenaan. Näin ei ole tapahtunut, mutta tulos olisi ollut paljon, voisi olla paljon pahempi. Alkuperäistä henkiä ei ole menetetty. On yhä edelleen sellaisia muotoiluja ja sanamuotoja, joita me emme tue. Herra Goses on tukenut tiettyjä tarkistuksia, jotka meidän ECRn näkökulmasta ovat hyvin ongelmallisia. Erityisesti julkisen hyödyn ajatus ja sitten tekst, tässä harmonisointi, jossa me olimme eri linjoilla. Haluaisin muistuttaa, että pieni konservatiivinen rooli on pieni. Ja jotta me saisimme tässä konkreettisia tuloksia aikaan, uskoisin, että parlamentin pitäisi olla vaatimaton, niin vaatimaton kuin tässä Rogular tavallisesti on pyynnöissään ollut. Tänä aikana minä sanoin, että tuemme suurinta osaa tarkistuksista, en kaikkia. Ja Sarah Woman eh, viittasi tällaisen kaulistisen lähestymistapaan, joka minusta on aina ollut hyvin mielenkiintoinen, mutta minä haluaisin sanoa, että kasvua tarvitaan ja kasvu eh, kattaa tällä tuloeroja. Te puhutte tuloeroista kasvavassa taloudessa. Eilen teidän kolleganne Ranskassa François Hollande, presidentti ehdokas, antoi suuren puheen. Häntä ehkäpä 10 000 ihmistä seurasi ja hän sanoi, että Ranskassa laatu on tärkeä tekijä, mutta ilman kasvua, Ravuman. Ja tällaisen suojelu mentaliteetin valitettavassa te ette saa kasvua aikaan, sitten kaikki ovat köyhiä. Minä en näe, kuinka te yhdistätte tämän gaulistisen lähestymistapaan, mutta te ehkä jatkatte siitä, mihin François Hollande jää ranskalaisessa unelmassaan. Mr. Epping, if you choose... Siis Epping, jos te haluatte kommentoida toisen kollegan sana, sanoja, niin sitten minä täytyy antaa hänelle uusi puheenvuoro. Hyvä kollega, kun muistuttaa teitä siitä, että minä en puhunut golistisesta lähestymistavasta, vaan holistisesta lähestymistavasta. Ja toiseksi voisin vakuuttaa teitä, teille, että minä tiedän, missä on ero näiden kahden välillä. Mr. Lambert, your turn. Sitten Lambert. I will start by... Kiitoksia. Vastaisin nyt Eppingille aluksi. Itse olen sovelletun matematiikan insinööri ja pidän faktoista, koska olen insinööri ja pidän myöskin matematiikasta ja luvuista, koska olen siihen nyt suuntautunut. Ja olen lukunut yhtä kirjaa nimeltään Spirit Level, ja siinä on osoitettu, että yhteiskunnat, jotka ovat kaikkein tasa-arvoisimpia tai vähiten tasa-arvoisimpia, kun ajatellaan tuloja, siis kokonaistuloja, ovat ne, jotka menestyvät parhaiten, eivät pelkästään talouskasvun alalla – vaan ne pärjäävät parhaiten myöskin, mitä tulee odotettuun elinikään, lukutaitoon, vähäiseen rikollisuuteen ja niin edelleen. Eli se, mikä teistä on seurausta hyvästä talouspolitiikasta, joka luo kasvua, ilman että ajatella mitään muita seikkoja, se on itse asiassa päinvastoin. Mitä enemmän on tulo tasa-arvoa, se luo pohjaa paremmille yhteiskunnille kun ajatellaan 15-16 eri indikaattoria. Ehkä että pidä tällaisesta todellisuudesta, mutta tämä on tieteellisesti todistettu. No tietysti, kun ajatellaan poliittisia näkemyksiä ja unelmia, no ne ovat erilaisia, mutta yritän nyt muistuttaa teitä todellisuudesta. Ja kun tasa-arvo liittyy pärjäämiseen, niin haluaisin lisätä tasa-arvoa, jotta voidaan lisätä myöskin menestymistä. No sitten Jean-Paul, yksi huomio, ja sanoin tämän jo Sixpackista. Eli epäilemättä on tarpeen, että poliittiset ryhmät, jotka ainakin tässä parlamentissa ovat ottaneet asian kantaa ja ovat valinneet Euroopan rakentamisen. Ja nyt näissä ryhmissä sitten on ehdotettu, että puhutaan yhdellä äänellä siitä, mitä meidän pitäisi tehdä taloushallinnon alalla. Yksi mietintö, joka on tietysti oma mietintö ja siis rajallinen siinä mielessä, Jean-Paul Gosses on yrittänyt ja mielestäni on onnistunut tässä. Eli joka tapauksessa haluaisin nyt todeta, että tämän mietinnön henki on osoitus siitä, että voimme jatkaa yhteistyötä tämän Jupakin osalta. No sitten tämä ohjausjakso on tärkeä elementti, koska se on väline, jonka avulla voidaan yhdistää budjetin kestävyyttä, invest- investointeihin ja sosiaalisiin tavoitteisiin. Ja kun ajatellaan 2020 tavoitteita, nehän olivat ainakin riittämättömiä aluksi, mutta ne eivät kuitenkaan ole yhtä tärkeitä kuin tällä hetkellä budjettitavoitteet. Eli meidän täytyy löytää tasapainoa tähän lähestymistapaan. Ja nämä kaksi mietintöä ja erityisesti Elisan mietinnön avulla voimme periaatteessa kirjata vähän tarkemmin nämä eurooppalaiset tekstit. Ja näin voidaan jatkaa Jean-Paulin hallittamaa työtä ja saada aikaan sitten enemmistö, joka on Euroopan myönteinen ja vankka. Ja meidän täytyy tietysti kiinnittää huomiota tähän tärkeään kompromissi L, kompromissitarkoitus L. Tehän tiedätte, että kun ajatellaan näitä mekanismeja, joilla määritellään palkat, ne ovat meille erittäin arkautoinen asia, koska kysehän on jäsenvaltioiden toimivaltuudesta, ja me tiedämme, että komissiossa erityisesti tietyissä pääosastoissa on, no miten nyt tämän sanoisin, siellä on haluttu hamuta näitä toimivaltuuksia vähän kuin takaoven kautta ja tätä täytyy varoa. Ja mehän tiedämme, että se mitä yleensä kuullaan, kun puhutaan palkkakysymysten rakenneuudistuksista, niin meidän täytyisi välttää tätä aihetta, koska työllisyysvaliokuntahan on myöskin käsittelemässä tätä asiaa. Me emme nyt tähän puutu. Ja jos me puutumme tähän, niin kaikki viittaukset palkan muodostamiseen pitää poistaa. Voisin tukea tätä mietintöä. No, ei me nyt tietenkään ole sataprosenttisesti täydellinen, mutta tämä on kuitenkin ollut hyvää yhteistyötä Euroopan myönteisten ryhmien välillä, ja mielestäni tämä on hyvä mietintö. Kiitos. Thank you very much. Uh... Kiitoksia. Shuntis ei ole paikalla. Haluaako joku muu vielä puheenvuoron? Ilmeisesti ei. Jean-Paul, haluatko vielä puheenvuoron? Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Aluksi haluaisin kiittää lämpimästi kaikkia puhujia, joilla on ollut ehdotuksia, jotka ovat oikein sympaattisia ja hyviä. Uskon, että tässä on tahtoa tehdä yhdessä töitä ja uskon, että me tulemme jatkamaan tätä lähestymistapaa. Meillä on siis nämä kaksi asiakirjaa ja minä ja Elisa olemme tässä esittelijöinä. Minulla on muutamia huomioita, mitä tulee holistiseen. Minä kuuntelin tätä saksaksi, minulla ei ollut ongelmaa ymmärtää, että tämä oli holistinen. Mitä tulee sitten gaulistiseen, kun ajatellaan, että mistä puolueesta minä tulen, niin tämä nyt ei ole mikään loukkaus, vaan päinvastoin. Sitten mitä tulee kohtaan L, kompromissitarkistus. Tässä mennään siihen suuntaan, jota monet ovat toivoneet, eli kompetenssi tässä on työllisyysvaliokunnalla ja me pitäydymme yleisessä muotoilussa. Kiitoksia. Thank you very much. sir. Kiitoksia. Eli äänestämme valiokunnassa huomenna ja sitten tähtäämme helmikuun ensimmäiseen täysistuntoon. Eli seuraava asia on sitten keskustelu neuvoston puheenjohtajan Tanskan talous- ja sisäministeri Margarete Vestagerin kanssa. Eli pidämme pienen tauon ja valmistaudumme tähän. Hän ilmeisesti on jo matkalla. Eli pari minuutin tauko, eli älkää lähtekö mihinkään. Thank you very much. Um... No niin, kiitoksia. Kuten tiedätte, on tavallista, että Ecofinin uusi puheenjohtaja tulee valiokuntaan keskustelemaan ohjelmasta ja puheenjohtajavaltion painopistealueista ja tulevista haasteista. Ja kun keskustelemme neuvoston kanssa, tämä on hyvä tilaisuus myöskin käydä taloudellista vuoropuhelua niin kuin on taloushallinnon uusissa säännöissä koskien sixpackia, erityisesti sen suhteen, miten neuvosto panee täytäntöön uutta taloushallintosäännöstöä, kun ajatellaan näitä epätasapainoja. Teillä on tietysti jo ministerin ansioluettelo ja myöskin puheenjohtajavaltion painopistealueet, eli te olette voineet etukäteen miettiä kysymyksiä. Eli ministeri, teillä on noin 10 minuutin puheenvuoro ja sen jälkeen sitten esitämme teille kaikkia mahdollisia hankalia kysymyksiä. Olkaa hyvä. Um, chairwoman. Kiitos puheenjohtaja. Tämä valiokunta on jo edellä aikaansa, koska olemme ottamassa aivan täsmällisesti jopa minuutin etuajassa, mikä on ihan hyvä merkki, koska silloin kaikki pyrkivät saman pidetty asiat kurissa ja valoitumisen edussa etuajassa. Niin ensinnäkin onnittelut siitä, että tätä valittu taas puheenjohtajaksi. Tapasimme jo aiemmin, kun, kun kävin parlamentissa Strasbourgissa. Minulla oli tilaisuus tavata myös erinäisiä valiokunnan jäseniä. Ja se oli minusta hyvin hedelmällistä. Ajattelen puheenjohtajakauden valmistelua ja olemme ottaneet huomioon asioita myöskin omassa agendassamme. Kysymys on siis asioista, jos jossa meillä on, on tärkeää harjoittaa hyvin läheistä yhteistyötä silloin, kun on kysymys yhteispäätösmenettelyssä, koska nämä ovat asioita, jotka ovat hyvin tärkeitä. Ja tämä on tilaisuus käydä rehellistä ja kuten puheenjohtaja sanoi, myöskin kriittistäkin keskustelua. Minä toivon, että olemme viisaampia siinä mielessä, että voimme tuntea toistamme kannat erinäisissä asioissa. Haluaisin edetä nyt eteenpäin esitellä ohjelmaamme ja meillä on neljä pääprioriteettia. Ensinnäkin tietysti se, että pannaan toimeen taloushallinnan uudistus on hyvin tärkeää osoittaa, että Euroopan unioni ei pelkästään ole mekanismi, joka tekee päätöksiä, vaan että se myöskin todella panee toimeen sääntöjä, jotka ovat sellaisia, että ne muuttavat sitä, miten asiat tapahtuvat. Olemme tehneet peripoista työtä Sixpackin osalta, jossa parlamentilla oli hyvin tärkeä rooli, ja myöskin Euroopan talouden, talouden ohjausjakson osalta, johon palaan myöhemmin. Toiseksi kysymys, joka liittyy siihen, että vahvistetaan taloudellista säätelyä, rahoituksessa säätelyä. Tässä meillä on paljon yhteisiä asioita. Monia asioita on käsiteltävänä ja niitä tulemme käsittelemään. Ja kolmanneksi vahvist- se, että vahvistetaan yhteistyötä verokysymyksissä. Tiedätte, että edessä on erinäisiä asioita. Puhun niistä myöhemmin lisää, mutta tarkoitus on tietysti vahvistaa ja varmistaa yhtenäinen EUn kanta G20 puitteissa. On nyt tärkeää, että G20 valmistellaan kunnolla, niin että jäsenvaltiot kokevat, että ne ovat olleet mukana – antamassa neuvotteluvaltuutusta, jonka, jolla EU on paikalla, ja että ne voivat myöskin tunnistaa itsensä niistä päätöksistä, joita tehdään. Paljon aikaa tulee tietysti viemään, tulee viemään päätökset, jotka hyväksyttiin 9. joulukuuta. Parlamentti on seurannut neuvotteluja, jotka liittyvät finanssipoliittiseen sopimukseen, ja nyt ollaan menossa eteenpäin ja toivon, että voimme esitellä asiat 30. tammikuuta valtioiden hallitusten päämiehille. Tärkeää on vahvistaa finanssipoliittista kurien alaisuutta, niin että voidaan varmistaa taloudellinen vakaus ja finanssipoliittinen vakaus. Ja että voidaan myöskin tukea kasvua ja työpaikkojen luomista. Mekanismi, josta, josta kaikki toivovat, että se laukaisisi tämän on, on se, että saataisiin aikaan lisää luottamusta Euroopan unionin talouksiin. Ja jos lisää luottamusta saadaan rakennettua, useampi ihminen voi investoida. Tämä ei ole pelkästään markkinoiden reaktio, vaan myöskin vastaus kuluttajilta ja yrityksiltä. Huomenna Estosistalla on kysymys, joka liittyy kasvuun, koska meistä ei riitä, että puhutaan äh, finanssipoliittisesta vakauttamisesta, mutta meidän on syytä myös puhua siitä, miten se voidaan tehdä älykkäällä, nokkelalla tavalla, niin että varmistamme sen, että samana kuin teemme näin, myöskin vahvistamme kasvua, siis niin, että me luomme luottamusta, ja että kun me käytämme rahaa, me käytämme sitä viisalla tavalla, ja kun teemme leikkauksia, teemme leikkauksia vain siellä, missä, sitä, missä siihen on tarvetta. Tarvitaan voimakkaampaa finanssipoliittista koordinointia, ja osa sitä ovat tietysti neuvot, jotka liittyvät kahteen erityiseen esitykseen, jotka komissio on tehnyt. Nämähän katsotaan, näitä, näistä, nämä tunnetaan nyt tällaisena two-packinä eurooppakielellä, ja näissä pyritään varmistamaan se, että meillä on yhteisiä määräyksiä, jotka liittyvät budjettiesityksiin, ja että seurataan voimakkaammin jäsenvaltioita, jotka ovat vaikeuksissa, jotka liittyvät äh, rahoitukselliseen tasapainoon. Tarkoitus on harjoittaa läheistä yhteistyötä edelleen Euroopan parlamentin kanssa näiden osalta. ja valtio pyrkii tällaisen lähestymistapaan Ecofinissa helmikuussa ja sitten voidaan keskustella asiasta uudestaan parlamentin kanssa sen jälkeen. On tärkeää Tanskalle puheenjohtajavaltiona on myös se, että yhteistyö talouden alueella liittyy siihen, että vahvistetaan taloudenhallinnan puitteita. Ja tämä tapahtuu kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäinen vaihe käynnistyy nyt vuotuisella kasvu... uh, äh, Eurosummit, uh, äh, uh, äh, kasvuselvityksellä ja sitten tietysti on Euroopan huippukokous, valtioiden ja hallitusten kokous huomenna. Jatkamme tätä keskustelua ja sitten se jatkuu uudestaan vielä helmikuussa. Suunnitelmista on nähtävissä, että käymme täällä keskustelun juuri ennen maaliskuun kokousta sen varmistamiseksi, että Euroopan parlamentti voi, sen kannat voidaan ottaa huomioon, kommentit, joita sillä on. Ja tämä uskoakseni varmistaa sen, että käydään keskustelua ja parempaa seurantaa parlamentin ja neuvoston kesken juuri siinä mielessä, että kokous pidetään ennen kuin päätöksiä tehdään. Sitten prioriteetit, jotka liittyvät talouden rahoituksen säätelyyn. Me olemme hyvin innokkaita varmistamaan sen, että asiat pannaan estyslistalle ennen kun ajatellaan sitä, että minkälaisia läksyjä voidaan oppia vuoden 2008 rahoituskriisistä. Rahoitussääntelyn osalta parlamentti on hyvin tärkeä ja me kiinnitämme erityisesti huomiota pankkien pääomakysymyksiin – luottoluokituslaitosta ja koskevaan säätelyyn. Tässä olemme työskentelemässä kohti sopimusta neuvoston puitteissa ja neuvoston ja parlamentin sopimukseen. Ja me toivomme myös, että pääsemme eteenpäin myöskin kriisin hallinnan kysymyksissä, jotka liittyvät rahoitussektoriin. Me toivomme, että tässä asiassa päästäisiin eteenpäin. Tällä hetkellä ehkä useimmat teistä jo tuntevat asian yksityiskohtaisemminkin. Me teemme kovasti työtä jotta saadaan päätökseen kolmikantaneuvottelut Euroopan markkinainfrastruktuurisäätelystä. Kaikki tietävät tämän asian. Me toivomme, että pystymme saamaan myöskin talletustakuu ohjelmaa koskevan kysymyksen kolmikantaneuvottelut ja toivon, että pääsemme asiasta myös sopimukseen ja työskennellyt myöskin erinäisissä muissa kysymyksissä, jotka liittyvät rahoitussektoriin mukaan luettuna rahoitusväline ja markkinavälineeseen niin myöskin markkinoiden väärinkäyttösääntöihin. Sanottuani tämän, prioriteetit, jotka liittyvät yhteistyöhön verokysymyksissä, ovat asioita, jotka myös ovat esillä. Ja erinäisiä kysymyksiä liittyy tähän, jos haluttaisiin päästä eteenpäin. Yhden asian haluan mainita näistä erityisesti, nimittäin energiaverotusdirektiivi. Sillä nimittäin on merkittävä rooli siinä, miten saavutetaan EUn ilmasto- ja energiatavoitteet, jotka ovat kunnianhimoisia. Tästä on käyty paljon keskustella, pyrimme asiaa eteenpäin ja odotan tietysti mielenkiinnolla, mikä on parlamentin kanta, mitä kommentteja se esittää tästä asiasta. Me viemme eteenpäin myös työtä, joka liittyy komission esitykseen, joka koskee finanssitransaktioveroa, niin että neuvotteluja voidaan jatkaa perustalla, jossa asiat, asioista ollaan paremmin perillä. Ja myöskin, myöskin yhteisöverotus perustaa yhteinen konsolidoitu perusta, tämä kysymys on myös esillä. Ja myöskin kysymys, joka liittyy yrityksiin, jotka toimivat sisämarkkinoilla, tietävät, että on olemassa tällainen ilmiö, johon he voivat, he voivat ottaa huomioon. Tämän tehtyämme me toivomme, voimme varmistaa sen, että meidän prioriteettimme, jotka liittyvät EUn globaalisiin eh, edustukseen, ovat varmistettuja. Tanska pyrkii varmistamaan sen, että EUn kanta on johdonmukainen, että EU puhuu yhdellä äänellä. Ja tämä on myöskin merkitys sitä, että ne, jotka eivät ole, jäsenvaltiot, jotka eivät ole 20 jäseniä, että myöskin niiden kanta kuullaan. Tämän täytyy merkitä sitä, että EU 27 jäsenvaltion yhteisönä toimii, työskentelee kovasti sen varmistamiseksi, että saadaan aikaan edistystä. Tietysti käydään paljon keskustelua siitä, minkälaisen Euroopan me haluamme, mikä on eurooppalainen identiteetti silloin, kun me puhumme esimerkiksi nyt tästä finanssipoliittisen sopimuksesta 26 valtion piirissä ja sitten lisäksi vielä 17 jäsenvaltiot, jotka liittyvät, kuuluvat eurovyöhykkeeseen. On hyvin tärkeää harjoittaa yhteistyötä 27 kesken ja läheistä yhteistyötä myös parlamentin kanssa, koska tämä on tärkeää sen varmistamiseksi, että meillä on eurooppalainen identiteetti. Odotan siis mielenkiinnolla tulevaa työtä ja odotan mielenkiinnolla myöskin äh, tätä keskustelua, koska tämä avauspuheenvuoro oli niin lupaava. just a Um... Niin se oli vain uhkaus. No niin, sitten poliittisten ryhmien edustajat tai koordinaattorit ja sitten sen jälkeen muut. Eli koordinaattorin lisäksi, jotka ovat jo tällä listalla, täällä on Lulling, Stojan, Podimata, Kamathi, Schmidt, Goltieri ja Klintz. Haluaako joku muu? Ah niin, sinä olet jo listalla. No niin. Eli Jean-Paul ensinnäkin. Merci, madame la présidente. Kiitoksia rouva puheenjohtaja, kiitoksia rouva ministeri. Aluksi haluaisin toivottaa teille tervetulleeksi ja toivottaa teille hyvää vuotta 2012 erityisesti ja e, tätä ensimmäistä kautta. Uskon, että teidän ohjelmanne on sellainen, että te ette varmastikaan pitkästy. Joka tapauksessa nyt Tanskan puheenjohtajuus kaudella Tanska osoittaa paljon halua käsitellä asioita tällaisena kriittisenä hetkenä Euroopalle. En halua teille esittää kysymyksiä. Tässä kollegat varmasti niin tekevät pian, mutta voisin antaa teille kaksi tietoa liittyen tähän tyyppäkkiin. Rouva Ferrara, joka ei nyt ole paikalla, on minun kanssani esittelijänä tässä. Ja kerron nyt, miten parlamentti tulee etenemään asiassa. Ensimmäinen asia on toimia konkreettisesti, saada aikaan konkreettisia toimia, jotka ovat hyväksyttäviä sekä neuvostossa että parlamentissa. En usko, että on tässä tarpeen mennä liian pitkälle neuvostoa ei saa saartaa. Sen pitää pystyä antamaan oma kantansa, ja tämä on minun mielipiteeni. Toisekseen me haluamme ottaa mukaan näihin kahteen asian mahdollisimman paljon niitä sisältöjä, jotka ovat tässä uudessa kansainvälisessä sopimuksessa mukana, jotka liittyvät tilanteeseen Euroopassa. Uskon, että voimme ottaa niitä helposti mukaan. Osa näistä elementeistä eh, uudessa sopimuksessa, jotka liittyvät neuvoston tekemään ehdotukseen, ovat sellaisia, että mitä tulee tähän tilanteeseen, ne ovat valtioiden välisiä toimia. En nyt mene tähän tekstiin tarkemmin me voisimme ehdottaa, että ne maat, jotka ovat euroalueessa mukana, joilla on hyvin vaikeita ongelmia, omaksuisivat tietyn erityishallinnon, joissa pyrittäisiin auttamaan vaikeuksissa olevia yrityksiä. Näin on toimittu uskoakseni Yhdysvalloissa. Ja ainakin yhdessä maassa on tällä hetkellä vaikeuksia neuvotella, sillä varsinaista oikeuspuitteistoa ei ole olemassa ja pyrimme löytämään uusia ajatuksia tähän tilanteeseen. Tämän halusin sanoa, rouva ministeri, ja olemme valmiita työskentelemään teidän puheenjohtajakaudellanne konkreettisesti ja käytännönläheisesti. Uh, Otamme tässä nyt muutaman kysymyksen ministerin pyynnöstä, eli Uudo, ole hyvä. Uh, Kiitoksia, Sharon neuvoston puheenjohtaja, tervetuloa tänne valiokuntaan myöskin sosiaalidemokraattisen ryhmän puolesta ja tykö. Ja on aina hyvä ratkaista ne ongelmat, joita voidaan välttää. No, teillä oli hyviä argumentteja. Ja niistä voi olla hyötyä, kun ajatellaan seuraavaa kuutta kuukautta – ja tein niistä yhteenvedon nyt, kun, kun sanoitte, että meidän pitäisi viisaammin käyttää varoja ja toisaalta pitäisi hyvin valikoiden tehdä leikkauksia silloin, kun se on tarpeen. Eli ilmeisesti tätä te tarkoititte. Eli mielestäni tämä on erinomainen ja hyödykäs ajatustapa. No voisitteko sitten kertoa tästä finanssipoliittisesta sopimuksesta, jonka avulla voitaisiin pitää kiinni tästä iskulauseesta? Ja voisitteko kertoa, mitä kohtia voisimme käyttää laajentaaksemme ja tehdäksemme tästä toiminnallista? Ja ehkä meidän pitäisi miettiä näitä vuotuisia kasvuselvityksiä enemmänkin keskeisenä välineenä, jotta voisimme edistää tätä iskulausetta. Eli tässä on nyt kilpailussa erilaisia toimintatapoja ja kamppailu erilaisten järjestelyiden välillä, eli jäsenvaltioissa, ja sitten on yhteisön väline, jossa on mukana Euroopan parlamentti ja myöskin kansalliset parlamentit. Eli pitäisikö meidän miettiä kypsää Euroopan monen tason hallinnollista lähestymistapaa, joka pitää meitä yhdessä ja jonka avulla voimme puuttua erilaisiin kysymyksiin, joita täytyy ratkaista sopivalla tavalla. Ja mitä sitten teemme, mikäli lama syvenee? Eikö silloinkin pitäisi käyttää näitä kasvuselvityksiä keskeisenä välineenä? And uh, minister will reply to those. No ministeri vastaa nyt näihin kysymyksiin ensin. Well, I, I'll take the question. Niin, ensin otan kysymyksiä missä järjestys siis tahansa puheenjohtajahan sanoo, että mistä tahansa voi aloittaa, mutta niin. Mutta joka tapauksessa siis... I think that, uh, joka tapauksessa kiitoksia, niin. Is two very important words uh, in the... Pragmaattinen tehokkuus on tärkeää sanoa, ajattelen, että työtä, jota olemme tekemässä, mutta Meillä on nyt erinäisiä mekanismeja ja harjoitamme yhteistyötä. Meillä on voimakas uudistus, joka liittyy kasvu- ja vakaussopimuksen uudistamiseen, six-pack ja niin edelleen. Nyt meillä on tämä hallitusvälinen prosessi myös samaan aikaan menossa, joka vaikuttaa niin, että monia säädöksiä, joita, joita on olemassa, että moni säätely on palaamassa takaisin kansalliselle tasolle ja syntyy kansallista seurantamenettelyä, jos yhteisiä sääntöjä ei noudateta. Meillä, meidän täytyy auttaa toisiamme sen varmistamiseksi, että nämä eri asiat eivät ole ristiriidassa keskenään, eivätkä ristiriidassa etenkään perustamissopimuksen kanssa. Ja miksi finanssipoliittinen sopimus, sitä koskeva luonnos on edennyt hyvin pitkälti niin, että sikäli kun se tietysti on hallitusvälinen niin, että on voitu ottaa huomioon perustussopimukset sinänsä. Pidän siitä, miten herra Bulman, te sanoitte, mitä minä sanoin, että käytetään varoja viisaasti ja tietoisesti, ehkä ei pelkästään yksittäisissä maissa, vaan, vaan myös jos ajatellaan EUn budjettia sellaisenaan, ja kun puhumme tulevista vuosista, koska yksi kasvun moottori voisi olla se, että tutkimus ja kehitys olisi tärkeä prioriteetti. Ehkä ei ole niin, että vain jokin asia vaikuttaa vuotuisen kasvuun, siis finanssipolitiikan sopimus, mutta miten nämä asiat voidaan yhdistää toisiinsa. Huomenna Ecofinin esityslistalla on se, että ministereitä on pyritty valmistelemaan esitys siitä, miten he voisivat sanoa, mitä on viisas vakauttaminen. Mitä on tehty yksittäisissä jäsenvaltioissa sen varmistamiseksi, että kyllä, täytyy vakauttaa, jotta saadaan aikaan luottamusta, mutta että samaan aikaan kuitenkin täytyy luoda luottamusta, joka valmistaa, varmistaa tulevaisuuden kasvun ja työpaikkojen luomisen. Olen varma siitä, että tulemaan hyvin erilaisia näkemyksiä, koska eri mailla on hyvin erilaisia prioriteetteja, mutta – Meillä on kuitenkin kaksi prioriteettia, ovat yhteisiä. Toinen on konsolidointi niin, että Euroopan talous sinänsä tulee vakaammaksi ja toiseksi edistää kasvua ja työllisyyttä, koska mitä voimme nähdä ennusteissa on hyvin, äh, hyvin synkkää. Edessä on alhaista kasvua ja sen pitäisi tavallaan antaa kipinä keskusteluun siitä, miten voimme varmistaa sen, että meillä on kasvua myös lyhyemmällä aikavälillä kuin pelkästään keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ajatella sisämarkkinoita ja kehitystä ja tutkimusta ylipäätään tietää eteenpäin. Okei. Okay. Um, ähm, no niin. Täällä on vielä lisää nimiä tullut listalle. Silvi, ole hyvä. Merci, madame la présidente. Bonjour, madame la... Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää päivää, arvoa ministeri. Kiitoksia, että olette paikalla. Haluaisin sanoa kaksi asiaa hyvin nopeasti. Ensimmäinen kansainvälinen sopimus ottaa nyt osan sixpackia mukaan. Olin tässä esittelijänä mukana näin oikeudellisen argumentin, jonka mukaan ne Sixpackin osat, joita ei ole tässä kansainvälisessä sopimuksessa mukana, eivät ole heikentyneet, mutta haluaisin kuitenkin sanoa, että parlamentille on Sixpackissa kaksi hyvin tärkeää asiaa ja haluaisin, että tässä viestitään eteenpäin sellainen viesti, että meidän ei pidä näitä aspekteja heikentää. Ensinnäkin makrotaloudellisten epätasapainoisuuksien valvonta kokonaisuudessaan alijäämien niin edespäin. Emme tässä halua moittia valtiota tai olla moralisoivia, mutta ne on sitten ottaa huomioon sitten toisekseen. Toinen ajatus on se, että kun automatiikkaa on enemmän käytetty, keskustelua pitää olla enemmän, sillä muutoin kansalaiset näkevät tässä hullut teknokraatit vain painelevat nappuloita ja näistä päätöksistä ei voi edes keskustella. Tässä on siis nämä kaksi asiaa, jotka ovat tavallaan pyyntöjä. Toivon, että ECOFIN pyrkii rakentamaan sen varaan, jota parlamentti ja neuvosto ovat tehneet jo yhdessä, sen sijaan, että ajattelemme vain tällaista hyvin yksinkertaista hallintoa. Me olemme hallintoa käsitelleet, mutta ei ole mitään syytä jättää näitä asioita, joita on jo tehty sivuun. Sitten toinen asia. Teidän maatanne aina käytetään esimerkkinä. On hyvä asia, että te olette nyt puheenjohtajamaana. On puhuttu teidän työllisyystilanteestanne joustoturvasta ja niin edespäin. Haluaisin tietää, mitä te konkreettisesti ehdotatte, jotta me voisimme ottaa Tanskan mallin esimerkiksi, mutta käyttää sitä mahdollisimman pragmaattisesti ja käytännönläheisesti, jotta kansalaiset löytäisivät ratkaisuja työmarkkinoilla. Kiitoksia. I could, I, I, Täällä on aika paljon nyt kysymyksiä vielä tulossa, eli voisimme ottaa pari-kolme kerralla, muuten joudumme ongelmiin. Eli vielä toinen koordinaattori EKRstä. Thank you, Madam Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja ja ministeri siitä, että olette valiokunnassa näin varhaisessa vaiheessa ei kautta. Mehän keskustelimme jo markkinoiden infrastruktuurilainsäädännöstä, jota ollaan tekemässä teidän kaudellanne. Ja tietysti olen mukana trilogissa Meillähän olisi pitänyt olla kokous tänä aamuna. Ja vaikka olen kiitollinen siitä, että olemme jo käynnistäneet, mutta meidän täytyy myöskin saattaa nämä neuvottelut päätökseen, erityisesti koska markkinoiden infrastruktuuri m ja CDS tulevina kuukausina tulee pohjautumaan pohjatyölle, jota on tehty viimeisen puolentoista vuoden aikana. Vaikuttaa siltä, että jäsenvaltiot ovat kovin hanakoita muuttamaan mieltään ja olemaan epäjohdonmukaisia. Ja olen hiukan huolissani siitä, että nyt on uutta ajattelutapaa siitä, miten tässä edetään ja kuinka paljon valtaa ESAlla pitäisi olla tietyissä asioissa. Oma jäsenvaltioni tällä kertaa ilmeisesti ei aiheuta ongelmia ESAn suhteen, ja minulla ei ole ongelmia sen tämänhetkisen suhteen osalta, mutta miten näitä ongelmia voidaan ratkaista, kun viime minuuteilla neuvotteluissa yksittäiset jäsenvaltiot alkavat vaatia uusia asioita ja ottavat esiin uusia huolenaiheita. Teidän pitää nyt ohjata näitä asioita eteenpäin, ja jos emme löydä pieniä emir-kysymyksiä, niin miten sitten voidaan suurissa kysymyksissä löytää sitten yhteisymmärrystä? Well, I, uh... No. On hyvin hankalaa miettiä taustapeilin kautta asioita, mutta asioita on tapahtunut. Meillä on Sixpack, eurooppalainen ohjausjakso, ja sitten neuvotellaan finanssipoliittisesta sopimuksesta. Ja tämä nyt on tilanne tällä hetkellä. Ja minun täytyy katsoa nyt koko kuvaa ja katsoa, että tämä nyt vain on tilanne. Tärkeää on varmistaa, että käydään poliittista keskustelua ja myöskin keskustellaan perussopimusten muutoksista ja uusista päätöksistä, koska muutoin meillä ei ole enää kieltä sen suhteen, mitä halutaan saada aikaan. Eli yksi esimerkki Tanskasta. Tämän vuoden budjetin osalta pyrimme vahvistamaan ja investoimaan, koska meistä on erittäin tärkeää, että meillä on siirtymäkausi taloudessa ja että voidaan varmistaa, että voimme investoida infrastruktuureihin. Se pitää tehdä nyt, kun ajatellaan rakennuksia tai maalausta tai jotain. Ne ovat työpaikkoja, tulevaisuutta ajatellaan, ne luovat parempia kouluja, parempaa liikennettä ja niin edelleen. No tietenkään kaikkia maailman ongelmia ei ole ratkaistu, mutta tämä on yksi askel eteenpäin ja ajattelemme, että voi olla painopistealueita samaan aikaan, kun on talouden vahvistamista konkreettisissa asioissa, esimerkiksi koulutuksessa, tutkimuksessa. Tässä nyt ihan pari mainitakseni. Olen täysin samaa mieltä siitä, että Emirin pitäisi saada johtopäätökset aikaan. Tiettyjä asioita on vielä auki, kaikki ovat yrittäneet miettiä, miten tämä asia voitaisiin ratkaista. Ja jos löydämme kompromissin, jonka kaikki voisivat hyväksyä, se nyt ei ehkä ole ihan sateenkaaren väreissä, mutta meidän täytyy löytää kompromissia mahdollisimman nopeasti, koska olen täysin samaa mieltä siitä, että nyt on hetki edetä tässä, koska sen pohjalta tehdään sitten jatko, työtä jatkossa. Ja meidän täytyy nyt osoittaa, että 27 jäsenvaltiota voivat olla valmiita tekemään kompromisseja keskenään näiden ehdotusten suhteen. Ja tämä on hyvä merkki myöskin kansalaisille ja markkinoille, että pystymme tekemään päätöksiä näistä asioista. Okei, okay, uh, äh, Sven. Kiitoksia sitten Sven. So, um... Niin, ensinnäkin tervetuloa myös vihreiden ryhmältä. Tervetuloa tänne valiokuntaan. Meillä oli jo tilaisuus henkilökohtaisesti vaihtaa ajatuksia. Kiitos käynnistä. Toivotan teille hyvää puheenjohtajakautta. Teillä luultavasti on vaikein alaosa koko kokonaisuudessa. Toivotan teille paljon onnea, rohkeutta ja viisautta. Sen lisäksi minulla on kaksi kysymystä. Yksi liittyy äskettäisiin esitykseen, jonka valtiovarainministerit ovat tehneet, Ranskan ja Saksan valtiovarainministerit, jolla pohjennettaisiin Basel 3-lainsäädäntöä. Minusta mikä on teidän prioriteettinne? Siis he ehdottivat, että pidennettäisiin should be the minimum standard. osalta pidentää sitä ilmoitusaikaa, ja mielestäni tämän pitäisi olla tämän pääsel kolmosen perustassa, sitä ei pitäisi muuttaa. Iso-Britannia haluaisi tiukempaa toimeenpanoa, joten minä haluaisin tietää, mikä on teidän kantanne. Tuletteko te viemään eteenpäin voimakkaampaa Basel kolmen voimaanpanoa, ja salitteko, että jäsenvaltiot menevät pitemmälle kuin mitä sinä esitetään. Ja sen lisäksi me tietysti pidämme tärkeänä sitä, että pidätte tärkeänä verotuskysymyksiä, että haluatte viedä eteenpäin verotukseen liittyviä asioita. Voi sanoa, että tämä ei ole ollut puheenjohtaja kausien prioriteetti aiemmin, joten pidämme tätä tärkeänä, hyvänä. Mutta yksi nykyinen esitys kuitenkin puuttuu teidän listaltanne, ja se on transaktiovero. Minä haluaisin kuulla, aiotteko myös viedä sitä eteenpäin, että se pantaisiin voimakkaammin eteenpäin ja että löytäisiin yksimielisyyttä neuvostossa. Onko teillä ajatuksia sen suhteen, miten saataisiin pois se jarrutus, jota neuvostossa tällä hetkellä on, mitkä väylät ovat avoimia, mitä väylää itse tulette vali- minkä väylä itse tulette valitsemaan. Ja lopuksi vielä kommentti, joka oli kysymys, joka liittyy Emiriin. Haluaisin vain sanoa, että ongelma siinä ei ole se, että joku vaatii sateenvarjoa, vaikka me vihreänä pidämmekin sateenvarjoista, sateenkaarista, mutta me olemme kuitenkin äänestäneet sopineet näistä asioista, kuten sitovasta sovittelusta, ja nyt sitä jotkin jäsenvaltiot haluavat heikentää, koska ne eivät halua, että se voima, jonka olemme antaneet eurooppalaisille valvontaviranomaisille, että ne voisivat todellakin, että tämä pantaisiin toimien asianmukaisessa lainsäädännössä, tätä eräät jäsenvaltiot ole valmiita hyväksymään, ja haluaisimme tietää, aiotteko ajaa eteenpäin sitä, että Euroopan tasolla säilyisi voimakas vaikutusvalta, josta jo on sovittu. I don't see anybody from... Kuesta ilmeisesti täällä ei ole ketään, eli Astrid, sinä saat esittää seuraavan kysymyksen. Presidente. Kyllä, kiitoksia puheenjohtaja, hyvä ministeri. Te mainitsitte verotuskysymyksen, energiaverotuksen ja sanoitte, että tämä tehty ehdotus on hyvin tärkeässä roolissa, kun halutaan vastata haasteisiin, joita ilmastonmuutos asettaa. Tämä lainsäädäntöehdotus liittyen energiaverotukseen, jossa minä olen täällä esittelijänä, ei ole paljonkaan neuvostossa edennyt tietojeni mukaan ja monet jäsenmaat ovat asettaneet hyvin vahvoja varaumia eri ryhmissä ja minun omassakin ryhmässäni on tehty tarkistuksia, joilla on pyritty tämä ehdotus yksinkertaisesti kaatamaan, tämä komission lainsäädäntöehdotus. Minä haluaisin tietää, kuinka Tanska puheenjohtajamaana aikoo tässä kysymyksessä edetä. Päinvastoin kuin edellinen puheenjohtajamaa. Haluatteko edetä tosissanne ja jos näin on, niin koska te suunnittelette tekevänne näin, jotta pystyisi tämän erittäin vahvan opposition lyömään. Minä en tiedä vielä, kuinka voisimme saavuttaa tässä enemmistön, siis en nyt puhu komission ehdotuksesta, vaan omastani luonnollisesti. Minkälaisen kompromissin voisitte kuvitella? Tässä pitää kuitenkin tietää myös, minkälaisia inflaatioseurauksia tällä komission ehdotuksella voisi olla, jos hyväksymme tämän proportionaalisuusperiaatteen. Minä itse olin sitä mieltä, että voisimme nostaa minimitasoa, mutta tällä ehdotuksellahan olisi valtava vaikutus hintojen nousuun, erityisesti mitä tulee dieselpolttoaineeseen. Ja te tunnette varmasti myöskin tässä autoteollisuuden kannan ja muiden, äh, mitä tulee tähän ongelmaan. Te sanotte, että tämä on hyvin tärkeä kysymys. Onko teillä ehdotuksia, jotka voisivat komissiossa saada kannatusta? Me voisimme yhdessä pyrkiä vakuuttamaan parlamentin meillähän on vain kanta annettavannamme. Ja tehän voitte tämän kannan sivuuttaa neuvostossa, mutta me haluaisimme kuitenkin olla rakentavia tässä kysymyksessä, sillä voisin yksinkertaisesti sanoa, että Goblesin ja Langien tarkistukset hyväksyisin. Yes, uh, on, on the last... Uh... Niin, tästä viimeisestä energiaverotuksesta. On hyvä, että on halua löytää kompromissi, koska meillä on varmaan paljon harhakuvitelmia, mutta ei kuitenkaan sen suhteen, että tämä menisi läpi ilman muutoksia. päinvastoin me nyt muokkaamme sitä teknisesti ja yritämme miettiä, millä tavalla kompromissi voitaisiin löytää. Kuten selkeästi totesitte, Tämä ei ole mikään helppo kysymys. Ei pelkästään ilmastosuht- ilmastotavoitteiden suhteen, mutta myöskin mitä tulee reiluun kilpailuun eri maiden välillä. Tämä olisi tapa saada aikaan enemmistö, vaan ehkä jopa myöskin yksimielisyys, ja sitähän tarvitaan, koska tämä on verotukseen liittyvä ehdotus. Eli odottelen nyt yhteistyötä kanssanne tässä asiassa. Sitten toinen kysymys. Pääomavaatimukset. En nyt vielä tiedä Saksan ja Ranskan ehdotuksesta. En tiedä sen, tunne sen yksityiskohtia. Mutta olen lukenut komission ehdotuksen ja ilmeisesti se vaikuttaa hyvin tasapainoiselta ehdotukselta. Tietysti on eri kantoja, sen suhteen pitäisikö se olla vähemmän tai enemmän tiukka, mutta meidän täytyy paneutua asiaan ja käsitellä sitä läheisessä yhteistyössä. Siitä on nyt keskusteltu jo aika pitkään, eli miten Basel 3 voidaan panna täytäntöön Euroopassa. Ja olisi hyvä, jos voisimme jo päästä eteenpäin. Eli haluaisin myöskin tutustua Saksan Ranskan ehdotukseen ja sen jälkeen täytyy miettiä, millä tavalla saamme aikaan sitten kompromissin, jonka kanssa voidaan edetä. Mutta lähtökohtamme on se, että komission ehdotus on tasa-arvoinen, äh, tasapainoinen ehdotus ja jatkamme sitten siitä. Mainitsinkin jo tämän transaktioveron ja totesin, että me työstämme sitä. Meillä on myöskin muita ehdotuksia. Se on tietysti hyvin poliittinen ja jos valtiot haluavat, niin voimme edistää sitä, mutta en tiedä, muuttako menettely maiden kantaa. Mutta tätä täytyy katsoa koska uusia ajatuksia tulee aina esiin, mutta puheenjohtajavaltion tehtävänä on varmistaa, että käsiteltävä ehdotus käydään huolellisesti läpi, jotta voimme käydä poliittista keskustelua, kun kyse on tällaisesta ehdotuksesta. Panin merkille sen, mitä sanoitte valvontaviranomaisista, ja tämähän on yksi asia, ja täytyy katsoa, saataisiinko se nopeasti nyt päätökseen. Eli kiitoksia näistä tiedoista. Thank you very much. Um... Kiitoksia. No, te nostatte vielä käsiä pystyyn, mutta tämä lista on nyt suljettu. Eli jos joku ei ole vielä saanut puheenvuoron, ei enää saa. Eli täällä on Theodor Ani, Arlin, Oli Schmidt, Galtieri, Klintz, Gofio, Ivo Stroshek, Ludvigsson ja Ferreira. Ja sitten täällä on toisen valiokunnan jäsen. Jos aika riittää, niin saatte puheenvuoron, mutta välttämättä aika ei riitä. Eli Theodor ja sen jälkeen Anne. Of course, Mrs. Kiitoksia hyvin paljon luonnollisesti. Hyvä ministeri, toivotamme teille onnistunutta puheenjohtajaa kautta. Haluaisin tuoda erään asian huomioonne, kun saimme komission tiedonannon koskien verotusohjelmaa vuosille 14-20 komissio oli yhdistänyt fiskaalisen ohjelman, joka liittyy siis jäsenmaiden fiskaalisen politiikan yhdistämiseen ja myöskin sitten tulliohjelman, joka, jonka tarkoitus on tukea tullihallintoa. Me tiedämme, että neuvostossa on monia jäsenmaita, jotka haluavat jakaa fiskaalisen ohjelman niin, että se on erillään, kuten aikaisempinakin kausina, erillään tulliohjelmasta. Ja kuitenkin tällainen ehdotus on tehty, että nämä kaksi olisivat vain yksi ohjelma. Äh, haluaisin tiedustella teiltä, mikä teidän kantanne tästä asiasta on, ja voisimmeko saada mahdollisimman nopeasti neuvoston kannan tästä kysymyksestä? Kiitos sitten Anni. Thank you Sharon. Kiitoksia Sharon, kiitoksia ministeri e, tästä alustuksesta ja toivotamme teille kaikkea parasta puheenjohtajakaudellenne. Minä täytyy nyt hiukan esittelijänä korostaa tätä komission ehdotusta transaktioverosta ja vien tätä ajatusta on pidemmälle siitä, mitä Sven kysyi juuri äskettäin. En pidä niinkään kiinni puheenjohtajavaltion kannasta. Ilmeisesti Tanska ja kolme muuta EUn jäsenvaltiota Yhdistynyt kuningaskunta, Ruotsi ja Tsekin tasavalta luovat maaryhmän, jotka ehdottomasti vastustavat komission ehdotusta EU-laajuisesta transaktioverosta. Eli kysyisin, onko tämä periaatteellista vastustusta sen suhteen, että otettaisiin EU-ssa käyttöön tällainen vero, vai onko teillä jotain erityisiä vastalauseita liittyen tämän veron rakenteeseen – niin kuin komissio on sitä ehdottanut. Ja sitten toiseksi, mielestäni tämä ehdotus sopii yhteen teidän sosiaalisen ohjelmanne kanssa, joka on yksi neljästä Tanskan puheenjohtajuuskauden painopistealueesta. Tähän korostitte, ja myöskin pääministerinne viime viikolla Strasbourgissa korosti, että pitää luoda olosuhteet sosiaaliselle oikeudenmukaisuudelle sille, että kustannukset jaetaan oikeudenmukaisemmin ja että saattaa tulla toinen rahoituskriisi. Ja sitten puheenjohtajavaltion rooliin liittyen. Onko mahdollista, että maa, joka näin voimakkaasti vastustaa – luoda yhteisiä olosuhteita. Eli pystyykö se luomaan yhteiset olosuhteet, jotta tätä ehdotusta käsitellään kunnolla? Kiitos. Uh, yes, first of all, I, uh... Kyllä, aivan aluksi kiitän teitä hyvin paljon sitä, että toitte tietoisuuteen tämä kysymyksen ähm, tulli- ja finanssikysymyksistä. Minulla ei ole tässä yksityiskohtia, mutta varmistan, että kiinnitämme huomiota tähän kysymykseen. Toisekseen luonnollisesti olen hyvin kiitollinen huomiosta, mutta uskon, että mitä tulee transaktioveroon, mielipiteet ovat paljon jakantuneita, jakantuneempia kuin se, että neljä maata on vastaan ja loput puolesta, sillä te löydätte lähestulkoon kaikenlaisia mielipiteitä Ekofiinin pöydän ympäriltä. On ihmisiä, jotka ovat erittäin paljon vastaan tai erittäin paljon puolesta, ja niiden väliltä lähestulkoon kaikkia mielipiteitä esiintyy. Ja tämä on erittäin hyvä merkki. Meidän tulee tehdä se, mitä aina teemme eh, teknisen arvioinnin jälkeen, eh, tarkastella mikä menee yhteen suuntaan ja mikä toiseen, niin että pidemmälle menevää poliittista keskustelua voidaan pitää tältä pohjalta. Uskon, että on aivan selvää, että puheenjohtajan maan rooli on tehdä juuri tämä, mikä tahansa sitten onkin tämän kyseisen maan poliittinen omakanta. Minä olen päinvastoin sitä mieltä, että me olemme tässä nyt ö, omaksumassa puheenjohtajamaan roolia, ja se rooli on varmistaa, että kaikkia kuullaan. Meillä on ollut hyvää poliittista keskustelua, ja se pitää turvata, ja että perusta on olemassa. Ja sitten se, mitä tulee tapahtumaan tämän jälkeen, äh, tulee tapahtumaan meidän parhaiden arviointimme mukaisesti, mutta emme vielä tiedä sitä. No niin, Aalin ja sitten oli Schmidt. Niin anteeksi, että joudun nyt vielä palaamaan tähän transaktioveroon, mutta me haluamme auttaa teitä tässä työssä. Ja on selvää, että te uskotte tähän veroon, koska siellähän on sellainen Tanskassa. Eli te uskotte tähän periaatteessa. Ja mielestäni puheenjohtajavaltion rooli on enemmän kuin pelkkää teknistä arviointia hyvin poliittisessa asiassa. Teillä on myöskin vastuu esittää ajatuksia ja olla luova siitä, miten voidaan toimia hyvin populistisen kampanjan osalta. Eli haluaisin kuulla vähän muutakin kuin teknisiä asioita. Ja parlamentti tietysti on valmis tukemaan teitä tällä alueella. Eli periaatteessa teillähän on oma transaktiovero Tanskassa ja uskon, että voimme tehdä jotain samantyyppistä EU-tasolla. No sitten teillä on hyvin vaikuttava ansiolista ja haluaisin puuttua siihen, että te olitte UNICEFin toiminnassa mukana ja että tunnette Länsi-Afrikan elintarvikekriisin. Eli haluaisin kuulla, mitä te teette peijikaudellanne MIFID-direktiivin osalta varmistaakseen, että me sääntelemme hyödykkekeinottelua, kun nähdään, miten elintarvikkeisiin nämä kriisit ovat vaikuttaneet kehittyvissä maissa. Kiitos. Sitten Olle. Kiitoksia. Puhun nyt ruotsiksi, sillä Ruotsi ja Tanska ovat skandinaavisia kieliä, joten voimme ymmärtää toisiamme enemmän tai vähemmän. Kiitoksia, että tulitte tänne puhumaan, rouva ministeri. Ruotsalaisena liberaalina. Minä tiedän, että on erittäin miellyttävää, että te olette täällä tänään. Minulla on muutamia kysymyksiä. Niin, aloitan sillä, että puhumme tässä Ruotsissa europakettina tämä finanssivuotinen sopimus ja Tanska on halukas osallistumaan tähän sopimukseen, niin haluaisin kuulla teidän argumenttinne sille. Siksi, että meillä Ruotsissa käydään keskustelua juuri samoista kysymyksistä, eikä Ruotsissa ole mitään enemmistöä valtiopäivillä, joka vastaa Tanskan kansankäräjiä, että olisi syytä osallistua sopimukseen. Haluaisin siis kuulla, miksi Tanska haluaisi osallistua tähän sopimukseen. Ja mitä tilanne näyttää tällä hetkellä, maissa eurovyöhykkeen ulkopuolella, miten ne voivat olla mukana kokouksissa? Voitteko antaa meille tästä ajankohtaista tietoa? Nimittäin se on nimittäin tärkeä kysymys maille, jotka ovat eurovyöhykkeen ulkopuolella. Jos osallistutaan sopimukseen, voidaanko sinulla olla mukana myös kokouksissa? Toiset asiat ovat sitten hiukan yksinkertaisempia teille vastata. Minä olen esittelen joka, kysymyksen, joka on investointi äh, direk- suunnitelmia koskeva tietää, mitä te ajattelette Tanskan taholta tämän osalta. Te puhuitte siitä, että tulisi jonkinlaisia vakuuksia. Minä haluan kuitenkin sanoa, että tällainen investointikompensaatio direktiivikysymys merkitsi sitä, että säästyistä varoista eh, siirretään varoja eh, pienille ja keskisuille yrityksille kerryttäjä yritystoiminnalle. Sitten viimeinen kysymys koskee PCTBtä. Se on myöskin kysymys, joka on täysin mahdoton. Puhuitte siitä johdannossanne. Mitä te olette valmiita tekemään niin, että se menisi lävitse? Miten pitkälle te olette valmiita venymään, jotta sanan aikaan yhteinen vahvistettu verotuspohja? Well, um, first of all, I would... No ensinnäkin sanoisin, että on todella hyvä, että että meillä on avointa keskustelua siitä, miten voidaan raho- verottaa rahoitussektoria. Koska on paljon myyttejä siitä, että transaktiovero olisi monia eri asioita. Ja kaikkea voidaan leimata transaktioveroksi. Ja se on sitten vähän epätäsmällisempää keskustelua. Ja kuten sanoitte, meillä on Tanskassa rahoitusalalla erinäisiä veroja. Ja ei ole järkevää, että tästä tehdään mikään ideologinen kysymys. Eli ehkä tästä olisi hyvä, että olisi epäideologista keskustelua siitä, miten voidaan verottaa rahoitusalaa. Koska se, mikä meitä nyt odottaa, millaisia ehdotuksia on tulossa, ne saattavat auttaa meitä hyvinkin paljon, jotta voimme torjua uuden rahoituskriisin, kun nähtiin kaikki tuhoisat vaikutukset vuodelta 2008. Eli on erittäin tärkeää, ettei komission ehdotuksen osalta unohdeta työtä, jota tehdään Emirissä pääomavaatimusdirektiivin MIFIDin osalta, koska meidän täytyy varmistaa, että rahoitussektori nousee jaloilleen terveenä, hyvin säänneltynä ja että siellä on samat säännöt kaikille – ja mielestäni tästä on tärkeää jatkaa, koska muuten toimii ihan väärällä tavalla. Ja jos katsotaan yksittäisiä maita, niin siellä rahoitussektoria verotetaan hyvin eri tavoin. Eli tulevana kuukausina meidän täytyy varmistaa, että me sääntelemme yhdenmukaisemmin tätä alaa, jotta voimme välttää uusia kriisejä. Ja toivottavasti pääsemme tästä yksimielisyyteen. Ja olen hyvin avoin tämän suhteen, mutta meidän, ei, meidän pitää puhua rahoitussektorin suorasta verotuksesta. Sitten tämä konsolidoitu yritysveropohja. olen täysin samaa mieltä tästä arviostanne siitä, kuinka tärkeä se on. Ja myöskin, että se on hankala. Eri maissa on erilaisia tapoja, siellä on erilaisia veroja. Ja tietysti se monimutkaistaa keskustelua. Mutta viemme tätä asiaa eteenpäin ja yritämme löytää konsensuksen ja teemme tiivistä yhteistyötä kanssanne tässä asiassa. Sitten toinen direktiiviehdotus, joka liittyy investointien korvausjärjestelmään. Se on yksi ehdotus, joka toisi lisää vakautta tälle alalle. Se nyt ei ole kovin korkean profiilin kysymys, mutta meidän täytyy varmistaa, että ihmiset eivät joudu ylitse pääsemättömiin tilanteisiin. Ja se on tärkeä ehdotus. Päätöstä ei ole vielä tehty, mutta yritämme viedä tätä asiaa eteenpäin, mikäli vain voimme. Sitten kysymys siitä, miksi Tanska haluaisi liittyä finanssipoliittiseen sopimukseen, mutta se nyt ei kuulu puheenjohtajavaltion rooliin ja sen neuvotteluihin, kuten kaikki tiedätte. Tämähän on hallitusten välinen prosessi, joka on juuri käynnissä. Meillä ei vielä ole tätä lopullista versiota, eli se pohjautuu tälle luonnokselle, joka meillä on, mutta kolme kysymystä on ollut tärkeitä. Ensinnäkin se, että eurosta opt-outtia noudatetaan, koska olin minä mitä mieltä hyvänsä. Tanskalaisilla on opt-out ja sitä täytyy kunnioittaa sataprosenttisesti. Sitten toiseksi, me emme voi muuttaa perustuslakia, eli jos se täytyy kirjata perustuslaki, niin me emme voi liittyä. Ja sitten taloudelliset tavoitteet täytyy laskea kestävällä tavalla, jotta meillä on kestävää talouspolitiikkaa. Mutta se ei tietenkään vastaa tähän kysymykseen, ja miksi liittyä. No, vain tarvittavat olosuhteet, jotta voisimme liittyä. Pelisäännöt muuttuivat 9. joulukuuta, koska nyt kun mietitään kasvu- ja vakaussopimusta, packia eurooppalainen sitä ohjausjaksoa, niistä pitää keskustella jäsenvaltioissa ja näin pitää hoitaa toimia myöskin Tanskassa, koska se on mielestämme hyvä ajatus myöskin kansallisessa lainsäädännössä todeta, että me teemme niin kuin lupaamme tehdä silloin, kun liityimme kasvu- ja vakaussopimukseen, Euro Plus-sopimukseen ja nyt sitten tähän. Alilina taitaa olla pieni jatkokysymys. Et vastannut sinun kysymykseen koski spekulointia. Sorry. Niin, anteeksi. Niin puheenjohtajavaltion sinänsä on vaikeaa tehdä tästä ehdotusta, joka ratkaisisi kaiken. Tehän tiedätte yhtä hyvin kuin minä, että tämä on hyvin monimutkainen kysymys. Mutta toivon, että jotkut muutokset, kun ajatellaan johdannaiskauppaa, ovat pieniä askelia tähän suuntaan, mutta mielelläni veisin tätä eteenpäin, jos teillä on ajatuksia sen suhteen, koska oli poliittinen näkökanta mikä hyvänsä tämän vakauden kannalta tärkeä kaikille, myöskin kansalaisille. Uh, thank you. Uh... Kiitoksia. Roberto ja sitten Wolf Klintz. Grazie, signor. Kiitoksia, ministeri. Haluaisin nyt ottaa esiin muutamia asioita, joista tänä iltana keskustellaan. Eli asioita, joista tänä iltana puhutaan laajennetussa euroryhmässä, kun puhutaan finanssipoliittisesta sopimuksesta Euroopan parlamentin jäseninä. Mielestäni on tärkeää toimia näin, koska on selvää, että tehän nyt edustatte Tanskan hallitusta hallitusten välisissä neuvotteluissa, ja on myöskin selvää, että teidän maanne juuri puheenjohtajavaltiona on instituutio, ja on tärkeää, että Euroopan parlamentilla on sen kanssa erityinen suhde nyt hetkellä, kun olemme mukana näissä vaikeissa neuvotteluissa. Kuten tiedätte, Euroopan parlamentilla on hyvin kriittinen asenne finanssipoliittista sopimusta kohtaan. Ei siksi, että me katsoisi, että on tärkeää noudattaa finanssipoliittista kuria, mutta me pelkäämme, että jotta se olisi tehokas, silloin pitäisi puuttua menettelyihin ja sääntöihin ja instituutioihin Euroopan unionissa. Ja toiseksi me katsomme, että finanssipoliittinen kuri on tarpeellista, mutta ei kuitenkaan yksinään riittävää, jotta voimme ratkaista kriisin. Me olemme kuitenkin sitoutuneita hyvin rakentavalla tavalla keskusteluihin, joista täytyy sanoa, että henkilökohtaisesti olen arvostanut teidän hallituksenne toimintaa. Joitain parannuksia on tehty myöskin johtuen Euroopan parlamentin toiminnasta, erityisesti kun ajatellaan EUn lainsäädännön johdonmukaisuutta, kun ajatellaan artikloita 2 ja 3, ja sitten yhteistyötä kansallisten parlamentin kanssa artikla 13, ja sitten se, miten on noudatettu unionin sääntöjä artikla 16. Mutta sitten on vielä muita tärkeitä kysymyksiä, jotka ovat auki, jotka liittyvät Euroopan parlamenttiin. Ne eivät ole kovin tärkeitä kun ajatellaan, miltä tavalla olemme arvostelleet näitä tuloksia. Erityisesti on tietysti artikassa kolme on tiettyjä ristiriitaisuuksia. Ne liittyvät siihen, että maiden pitää omassa lainsäädännössään olla johdonmukaisia myöskin EUn lainsäädännön suhteen. Me olisimme halunneet, että viitataan määrällisiin indikaattoreihin ja varmaan tätä mukautetaan myöhemmin, mutta sitten nämä laadulliset indikaattorit. Artiklassa kolme on otettu mukaan näitä laadullisia indikaattoreita lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, mutta se sanamuoto on edelleen vähän epäselvä ja siellä viitataan näihin vuotuisiin alijäämiin. Eli komission kanssa meidän pitäisi nyt saattaa nämä laadulliset kriteerit osaksi eurooppalaista lainsäädäntöä ja toivottavasti saamme myöskin teidän hallitukseltanne tukea. Euroopan parlamentin kannalta on myöskin tärkeää, kun ajatellaan näitä muodollisia kysymyksiä ja euroalueen huippukokousta, että mietitään rajoja sille roolille, joka Euroopan parlamentin puhemiehellä on. Eli se voisi olla jollain tavalla epämuodollinen rooli tässä kokouksessa. Ja sitten kysymys, joka liittyy tähän yksipuolisuuteen. Meillähän on johdatosan kappale, jota komissio on ehdottanut liittyen näihin vakausobligaatioihin. Ne eivät ole yhtä voimakkaita siitä kuin meidän kantamme, mutta se olisi ainakin vähimmäiskompromissi. Eli näistä kysymyksistä haluaisimme nyt saada tukea Tanskan hallitukselta. Ja sitten lopuksi kysyisin, mitä mieltä olette uudesta artiklasta 8.2, joka liittyy sanktioihin ja oikeudelliseen voimaan ja tähän uuteen elementtiin, joka on otettu mukaan nyt tähän luonnokseen. Kiitos. Kiitos sitten Wolf. Kiitos. Rouva ministeri Aleksi, haluaisin onnitella Tanskaa puheenjohtajavaltiona siitä, miten se on valmistellut puheenjohtajakautta. Olemme saaneet kirjasen, jossa ovat näkyvillä teidän työnne painopisteet ja mahdolliset keskustelukumppanit. Se osoittaa sen, miten ammattitaitoisesti olette tarttuneet toimeen, joten onnittelut siitä. Seuraavat kysymykset. Kun globaali rahoituskriisi oli Huipussaan Lehmanin romahdettua silloin G20 totesi, että kaikki tuotteet, kaikki rahoitusvälineet kaikissa jäsenvaltioissa tullaan, niitä tullaan valvomaan yhtenäisten sääntöjen mukaisesti. Tänään, kolme vuotta myöhemmin, me tiedämme, että olemme kaukana tästä. On eroja Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välillä, ja kysymykseni kuuluu, tuletteko ponnistelemaan myös siihen suuntaan, että erot EUn ja Yhdysvaltojen välillä – olisivat mahdollisimman pieniä, mitä tulee ennen kaikkea kysymyksiä kuten EMIR, Basel ja vastaavat. EUn sisällä meillä myös on eroja. Vaikka me aina esitämme, että haluaisimme olla yhtenäisiä ja puhua yhdellä äänellä, että tätä tyhjien myyntien kieltoja, pankkimaksuja ja oma pääoma määräyksiä, joissa on eroja jäsenvaltioiden välillä. Tässä on enemmän eroja kuin yhtenäisyyttä. Joten miten näitä tarttua tähän? jotta näitä poikkeamia voitaisiin poistaa. Kolmanneksi, Uudon Bulmanilta saamme jo kuulla, että enää ei ole kysymys siitä, että säästettäisiin, vaan että huolettaisiin myös kasvusta ja työllisyydestä, ja tekin otitte esille tämän tavoitteena. Mario Monti kertomuksessaan komissiolle teki selväksi, että suuri kasvupotentiaali on siinä, että viimeinkin toteutetaan lopulla, lopullisesti sisämarkkinat. Me olemme kaukana vielä tästä, vaikka aina käyttäydymme niin kuin jo olisi. Kysymys on näkyvistä ja näkymättömistä esteistä rajoilla, ennen kaikkea palvelusektorilla. Ja tässä voisin kuvitella ja toivoa, että asettaisitte painopisteitä niin, että me todella saisimme kasvua ilman varojen käyttöä. Ja kolmas kysymykseni. Meidän täytyy pyrkiä yhdenmukaistamaan ja keskittämään väistämättä erinäisiä asioita, ennen kaikkea rahoitussektorilla. Kansalaiset usein kokevat tämän niin, kuin me olisimme luomassa tällaista superkeskitettyä valtiota. Me emme tee sitä. Samaan aikaan kuitenkin olisi järkevää ja kansalaiset varmastikin hyväksyisivät sen, jos siellä, missä me emme tarvitse tällaista keskittymistä, me direktiivejä ja asetuksia, joita on, saatettaisiin pois voimasta siksi, että niitä ei enää tarvita toivoisin, että voisitte myös ottaa tällaisia lähtökohtia, voisitte määrittää niitä ja panna niitä toimeen. Yes, um, well, Kyllä, periaatteessa me olisimme pitäneet parempana, että keskustelemme finanssipoliittisesta sopimuksesta 27. 27 kesken. Tämä olisi ollut parempi. Tässä eri maailmat kohtasivat, kun Tanskan energia- ja ilmastoministeri oli Durbanissa ja tuli kotiin kädet ylhäällä, sillä hän oli kokenut, kuinka 27 maata saattavat tehdä yhteistyötä ja tehdä sopimuksia. Tietenkin Durbanin päätökset eivät ehkä ole sellaisia, mitä parhaimmillaan toivottiin, mutta ne saatiin aikaan. Ja tämä oli hyvä esimerkki siitä, mitä 27 saattavat tehdä yhtä, yhdessä. Ja sitten taas meillä on 9. joulukuuta tehtyjä päätöksiä, jotka ovat hyvin vaatimattomia, sillä meillä oli nyt hallitusten välinen prosessi eikä 27 yhteinen prosessi. Ja tästä meidän on lähdettävä luonnos, luonnokselta, poliittiset sopimukset – ovat enemmän ja enemmän oikeudellisia papereita. Ja uskon, että menemme lähemmäs sitä tilannetta, missä poikkeaman perussopimuksista ei ole niin suuri kuin pelättiin, ja me pyrimme varmistamaan, että olemme niin lähellä perussopimuksia kuin mahdollista, kun olemme tässä tilanteessa, sillä nyt mehän emme voi esityslistaa muuttaa, mutta pyrimme varmistamaan, että olemme mahdollisimman lähellä perussopimuksia kuin mahdollista. Sitten meillä oli kysymys kokouksista luonnollisesti. Tuemme sitä, että allekirjoittavat osapuolet voivat osallistua kokouksiin. Tämä on aivan luonnollista. Ehkäpä emme saa tätä tänään päätökseen, mutta tämä tulee olemaan osa hyvin intensiivisiä keskusteluja tulevalla viikolla, kuinka me lähdemme tästä sopimuksesta eteenpäin. Emme vain mitä tulee sopimuksiin kokouksiin, mutta mitä tulee metodeihin, jossa, joita me käytämme Euroopan unionissa. Olen samaa mieltä, että on paljon eroavaisuuksia Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välillä, ei vain mitä tulee kysymyksiin liittyen vuoden 2008 finanssikriisiin, mutta yleisesti liittyen rakenteeseen, kuinka se toimii, liittyen pankkeihin, kuinka asioita säädellään. On paljon eroavaisuuksia, joita me emme voi muuttaa, näin asiat ovat, mutta on eroja, joita voimme minimoida ja näin voimme varmistaa, että G20-kokouksessa meillä on läheinen keskustelu yhteys Yhdysvaltojen kanssa näissä kysymyksissä, vaikka eroavaisuuksia olisi, meillä olisi silti yhteiset pelisäännöt. Tämä olisi tärkeää mielestäni kaikille olemme hyvin paljon sitä mieltä, että sisämarkkinat ovat korkea prioriteetti ja toivon, että te pidätte tämän omassa puheenjohtajuusohjelmassanne mukanahanne. Teidän laillamme me ajattelemme, että seuraavan sukupolven sisämarkkinat ovat jotakin sellaista, mikä saattaa tukea kasvua. Ei yksin, mutta se on jotakin, mikä pitää saada toteutettua. Toiseksi me toivomme hyvin vahvasti, että saamme kasvusta kokonaisvaltaista keskustelua niin, että me tässä loikkaa johtopäätöksiä niin, että kulutus ja kasvu on aina sama asia, sillä muutenhan meillä olisi loistavaa kasvua Euroopassa, kun tarkastellaan menneisyyttä, ja meillä ei kuitenkaan sitä ollut. Eli jos me voimme järjestää keskustelua siitä, kuinka voimme järkevästi vakauttaa, kuinka voimme tukea sisämarkkinoita, kuinka voimme äh, tutkimusta ja kehitystä nostaa tärkeälle sijalle. Kuinka me saamme toteutettua nämä asiat? Jos me löydämme tähän vastauksen, pääsemme eteenpäin. Minulla ei valitettavasti ole mitään yhtä vastausta siihen, minkälaista, minkälainen säätely on nyt tarpeetonta, mutta jos Euroopan unioni toimii niin kuin Tanska, niin jotakin tarpeetontakin lainsäädäntöä on. Be in the next. No niin, nyt kolme kysymystä. Suppen, eli Jorge, Ivo ja Ludvigsen. Jorge, ole hyvä. Muito obrigado. Senhora, senhora ministra. Kiitoksia, ministeri. Aluksi haluaisin onnitella teitä alkupuheenvuorostanne. Teillä on edessänne vaikea tehtävä. Teillä on nyt kuusi kuukautta käytössänne ja huomasin, että te viittasitte luottoluokituslaitoksiin ja sanoitte, että Tanskan puheenjohtajan valtiolle tämä on tärkeä kysymys. Eli tässä sääntelyssä esiin tulee monia kysymyksiä, ja minä ottaisin nyt näiden laitosten rahoituksen esille. Eli miten näitä luottoluokituslaitoksia rahoitetaan? On malli, jonka mukaan investoijat eivät rahoita niitä. Ja haluaisin kuulla teidän kantanne tähän rahoitukseen. Eikö pitäisi muuttaa luottoluokituslaitosten rahoitusta niin, että investoijat rahoittavat niitä. Sitten toinen kysymys. Eli tapa, miten euroalueella on hallinnoitu valtionvelkakriisiä. Eurooppa-neuvostoon panemme toiveemme, mutta olemme huomanneet, että kaikki mitä on ehdotettu on toiveiden alapuolella. Eli haluaisin kuulla teidän kantanne siitä mahdollisuudesta, että voitaisiin edetä käyttämällä euroobligaatioita tai vakausobligaatioita. Näin euroalueella voitaisiin yhteisesti hallinnoida eri maiden obligaatioita. Etkö katso, että Euroopan keskuspankin roolia pitäisi vahvistaa verrattuna tämänhetkiseen tilanteeseen. Olisi tärkeää, että Euroopan keskuspankki voisi olla viime käden lainanantaja. Eli mikä on teidän kantanne? Pitäisikö meidän edetä tällä tiellä? Ja sitten meillä on talous politiikan koordinointimalli, joka johtaa kasvuun. Olemme miettineet jo erilaisia vakauteen liittyviä ratkaisumalleja. Ja itse olin esittelijä Sixpackin osalta. Mutta eikö myöskin pitäisi miettiä talouspolitiikan koordinointia eri valtioiden välillä, jotka ovat mukana EU:ssa. Mitä mieltä olette? Thank you, Madam Chair. Uh... Kiitoksia rouva puheenjohtaja, rouva ministeri. Aivan aluksi pyrin teitä kuuntelemaan hyvin tarkasti tänään. Ja minun täytyy arvostaa teidän hyvin yksityiskohtaista esitystänne ja tulee puheenjohtajuuskauteen. Luonnollisesti on aika arvioida tuloksia. Mutta se, mitä minun täytyy Tänään arvosta on teidän realistinen lähetystapanne monien melko monimutkaisten asioiden suhteen, joita jo käsittelette. Minulla oli minu, minulle itselleni kaksi tärkeää kysymystä. Ensimmäinen liittyi energiaverotusdirektiiviin ja toinen liittyi transaktioveroon. Teiltä on jo monta kertaa kysytty näistä asioista tänä iltapäivänä enkä usko, että te sanoisitte mitään enempää transaktioveroon liittyen. Joten arvostan teidän realistisia vastauksia ne liittyen transaktioveroon. Minulla ei ollut muita kysymyksiä, ne olivat nämä kaksi. Kiitoksia. Sitten ole Ludvigsen. Tack för Kiitos ja sydämesti tervetuloa. Rouva ministeri, on mukava nähdä teidät täällä. Energiaverodirektiivi oli jo aiemmin keskustelussa. Rouva Lulling otti sen esille, mutta haluan kuitenkin esittää vielä omat kantani asiaan. Haluaisin todeta, että minusta komission ehdotus on melko tasapainoinen ja perustuu vakaalle seurausvaikutusanalyysille. On jotakin ongelmia kuitenkin, jotka täytyy ottaa huomioon, mutta perusperiaate minusta toimii hyvin. Mitä tulee sitten energiaverodirektiiviin, minusta se on uskottava osa, tärkeä osa uskottavaa energia- ja ympäristöpolitiikkaa. Nykyinen direktiivi on vanhentunut ja se pitää tarkistaa uudestaan. Ilman tarkistusta me luultavasti emme tule saavuttamaan EU 2020 tavoitteita. Sen lisäksi on tärkeää, että me otamme vastuun ajatellen tulevia sukupolvia silloin, kun on kysymys nimenomaan tästä direktiivistä, niin että voimme huolehtia siitä, että saamme paremman ympäristön. Eikä ole mikään pikkuseikka sekään, ja voidaan sanoa, että kriisi on luonut sen, että meidän täytyy nyt edetä asioissa. Nova Lulling mainitsi asioita, jotka liittyvät autoteollisuuteen, mutta minusta kuitenkin perustavanlaatuiset osat ehdotusta ovat järkeviä ja niin hyviä, että pitäisi olla mahdollista löytää kompromisseja silloin, kun on kysymys niistä ongelmista, joita tällä hetkellä on. Minä toivon, että teillä myös on tavoitteena huolehtia siitä, että saadaan energiaverodirektiivi vietyä lävitse. Kiitos. Yes, um, I'm very happy. Niin on hienoa, että kun tämä ehdotuksemme tämän suhteen meni läpi, koska niillähän oli keskeinen rooli, ei pelkästään rahoituskriisissä, vaan myöskin nyt. Eli aina kun ne julkaisevat lehdistötiedotteen, kaikki seuraavat niitä uutisista tai tietokoneeltaan. Ja on tärkeää varmistaa, että Tällä ehdotuksella voidaan varmistaa, että on vastuullisuutta. Esimerkiksi ajatus, että virast, luotuluokituslaitosta pitäisi muuttaa silloin tällöin, eikä aina käyttää samaa. Koska myöskin näissä kysymyksissä toinen mielipide on hyvä saada, jotta voidaan varmistaa, että toimivaltuudet ovat korkeimmalla mahdollisella tasolla – muistan myöskin sen vaikutuksen, joka niillä on ja miten nämä luokitukset vaikuttavat markkinoihin riippumatta siitä, onko kyse yrityksestä tai jonkun valtion velasta. En nyt tunne tämän rahoituksen yksityiskohtia, mutta voin palata tähän, mutta siihen en nyt osaa vastata selkeästi. On vaikea pyytää, että EKP tekisi enemmän kuin perussopimukset sallivat. Meillä on nyt yksi sopimus, josta keskustellaan parhaillaan, ja on tärkeää, että EKP pyrkii sopimusten määrittelemiin tavoitteisiin. Euroopan keskuspankki yrittää nyt tehdä parhaansa omassa roolissaan ja odottelen keskustelua euroobligaatioista ei ratkaisuna kriisiin, vaan että meidän täytyy keskustella komission vihreästä kirjasta. Tiedän, että vastauksia tulee kuulemisesta, joka on järjestetty, ja sen pohjalta toivottavasti voimme keskustella hyvistä ja huonoista puolista, jotka liittyvät euroobligaatioihin. Mutta se ei ole mikään mekanismi, jolla kriisi ratkaistaan. Se on sillä lyhytnäköistä nähdä se vain sellaisena. Sekin saattaisi olla sitten pettymys ja mehän teemme päätöksen ja halusimme varmistaa, että on enemmän finanssipoliittista kuria Euroopan tasolla, jotta voimme heijastella euron alueen solidaarisuutta, mutta valtiot pitäisi saada myöskin sitoutuneimmaksi, koska kysehän on myöskin kansallisista parlamenteista ja politiikoista. Tämä kuuluu myöskin meille, tämä asia. koordinointi kasvun edistämiseksi on yksi keskustelu, jota tulee vielä käydä tulevaisuudessa, mutta on tärkeää, ettei kasvupolitiikkaa sekoiteta menoihin, koska kasvupolitiikka on useita eri asioita. Se liittyy myöskin työmarkkinoiden toimintaan. Pääsevätkö nuoret työmarkkinoille vai jäävätkö he ulkopuolelle, koska työmarkkinat ovat liian jäykät? Miten sisämarkkinat toimivat? olemmeko liittävän edistyksellisiä, kun ajatellaan digitaalisia mahdollisuuksia, palveluita. Tähän liittyy monia asioita. Sitten kolmanneksi. Mielestäni on hyvä, että on keskitytty energiaverotukseen ja tähän ehdotukseen. Jos haluamme päästä ilmastotavoitteisiin, koska rahahan puhuu, silloin voisimme muuttaa muuttaa sitä tapaa, jolla käytetään erilaisia polttoaineita. Mutta on tärkeää, että kaikilla mahdollisilla eri tavoilla mietitään, miten päästään kompromisseihin ja asioissa edistytään. Koska näissä ja kaikissa muissakin asioissa tavoitteenamme on löytää kompromisseja, eikä se, että pidetään kiinni omista ajatuksista, koska ne eivät kuitenkaan sitten mene läpi. Ja myöskin poliittisessa keskustelussa toivomme saavamme aikaan konsensuksen siitä, että ei välttämättä ole ristiriitaa ilmastotavoitteiden ja kasvun välillä, vaan päinvastoin. Monet asioista, joita haluamme edistää, saattavat liittyä tähän vihreään siirtymäkauteen, ei pelkästään työpaikkoihin ja kasvuun, vaan myöskin teknologiseen kehittymiseen ja maailmanlaajuiseen kauppaan. Eli siinä mielessä tämä ehdotus saattaa käynnistää lisäkeskusteluja kasvusta ja ilmastosta. Ne ovat saman mitalin kaksi eri puolta. No niin, sitten kaikki loput puheenvuoron käyttäjät. Valtaosa heistä pääsi listalle sen jälkeen, kun lista oli suljettu, eli osaan olla kiltikin. Eli Elisa Ferreira, Sanchez Presedo, Pablo Sarius Volski, joka on kärsivällisesti odottanut. Eli saatte kaikki puheenvuoron. Elisa, sinä ensin. Hän on yksi esittelijöistämme Tupakin suhteen ja myöskin Sixpackin suhteen. Eli arvan kyllä jo, mistä hän tulee puhumaan. Yes, but I was asked to be very... Niin, mutta minä pyydetty olemaan lyhyt sanainen. Niin. Minun kysymykseni koskee jälleen kerran agendanne yksityiskohtia. Teillä on kolme pilaria. Yksi rahoitusmarkkinoiden sääntely, toinen on vakaus ja kolmas on kasvu ja lähestyminen. Ensimmäisen osalta on tehty työtä. Puuttuva elementti minusta on kriisinhallinta. Suuret pankit, siis järjestelmän kannalta tärkeät pankit, haluaisin kuulla tästä jotakin. Sitten eurovyöhykkeen vakauttaminen. Minusta me olemme yhä enemmän tuottamassa lainsäädäntöä ja joskus minulla on henkilökohtainen kriisi, kun pyritään sovittaa työn, joka on tehty Sixpackin piirissä, siihen, mitä on tehty työllisyyden suuntaviivojen osalta, laajojen talouden suuntaviivojen osalta, Euroopan talouden ohjausjakson osalta EU 2020 asioissa. Kaikki tämä yhdistettynä siihen, mitä todella ollaan tekemässä. On siis puuttuva yhteys ja kaikki, mitä on tehty, mitä on otettu käyttöön makrotalouden epätasapainojen osalta, että on pyritty ymmärtämään Sixpackin osalta nimenomaan näitä makrotalouden epätasapainokysymyksiä. Tämä on unohtunut, koska me keskitytään vain yhteen elementtiin. Ja viimeinen kysymys koskee kasvun ulottuvuutta. Olen yhtä mieltä siitä, että varojen käyttö ja kasvun äh, edistäminen eivät ole sama asia. Mitä ovat teidän ajatuksenne, mitä te ehdotatte, miten voimme edistää kasvua, koska kaikki, mitä me näemme, aiheuttaa yleistä lamaa. Mikä on teidän agendanne niin, että saadaan oikeanlaista kasvua, koska ongelma on todella elintärkeä? Thank you, Antolin. Kiitos sitten Antolin. Gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella teitä tästä peijikaudesta. Haluaisin kiittää ministeriä puheenvuorosta ja Yksi pyyntö ja yksi kysymys. Eli pyyntö on se, että edistyttäisiin Ecofinissa ja työssä, jotka liittyvät kiinteistö- ja asuntolaina kysymyksiin. Ja sitten kysymys on seuraava. Kaikki ovat sanaa mieltä siitä, että tämä on hyvin keskeinen kysymys ja että nämä kuusi kuukautta ovat hyvin tärkeitä rahoitusvakauden kannalta. Ja näinä päivinä on puhuttu siitä, että on tarpeen lisätä vakausvälinettä sekä Euroopan että maailmanlaajuisella tasolla. Rahoi ja Monti, Draghi, Lagarde ovat kaikki nimenomaan puhuneet tästä sekä Euroopan tasolla että myöskin kansainvälisessä valuuttarahastossa. Mitä mieltä olette näistä? Pablo. Sitten Pablo. Presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja, ministeri. Haluaisin kysyä vähän samantyyppisiä asioita kuin kollegani Ferreira. Olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyy rauhallisesti keskustella kasvusta. On selvää, että pelkästään leikkauksilla ja säästötoimilla kriisistä ei selvitä. Ja kuten Elisakin sanoi, haluaisimme vähän enemmän yksityiskohtia tästä kasvusta. Joku kollegamme on sanonut täällä, että ehkä investointi, Euroopan investointipankki voisi investoida suunkiin, suuriin eurooppalaisiin infrastruktuureihin. Mitä mieltä olette tästä ja mitä välineitä te edistäisitte, jotta voitaisiin ratkaista eh, valtioiden ongelmia ja edistää kasvua nyt tällä vaikealla hetkellä? Kiitos. And Mr. Sarius Volski. Ten Sarius Volski. Thank you, Madam Chair. Uh... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Huomenna, hyvä ministeri, tulette olemaan Ecofinin puheenjohtajana ja te keskustelette siellä ähm, fiskaali mm, finanssipoliittisesta sopimuksesta. Parlamentti on äänestänyt päätöslausumasta, jossa artiklassa 4 äh, puhutaan siitä, että tulevien euroalueen jäsenien pitäisi voida osallistua näihin kokouksiin. Minun kysymykseni on se, miten te tulette huomenna ja tulevassa huippukokouksessa 13. päivä tekemään tämän suhteen. Kiitoksia. That's the end of the question. Niin, siinä olivat kaikki viimeiset kysymykset. To, start where you ended. Haluaisin aloittaa siitä, miltä aloitimme. Puheenjohtajavaltana meillä ei ole mielipidettä siitä, osallistutaanko vai ei. Meillä puheenjohtajalla mitään ole roolia, mutta meillä on tanskalainen kanta asiaan, ja minusta meidän pitäisi voida osallistua kokouksiin. Olemme saaneet tämän useaan otteeseen ja tulemme toistamaan tämän tulevina päivinä, jos ei päästä sopimukseen. Olen varma, että monet valtiot ajattelevat samalla tavoin, koska olemme saaneet neuvottelussa nyt sellaisen vaiheen, jossa erinäiset asiat ovat muuttuneet selvemmiksi kuin olivat alussa. Ja nyt näyttää siltä, että toimeenpano, seuranta ovat hyvin keskeisiä kysymyksiä, joten kyllä meillä on myös se näkemys, että meidän pitäisi voida osallistua kokouksiin, kun olemme allekirjoittava osapuoli. Toiseksi. Tämä on kaksoisvastaus. Syksyllä on paljon keskusteluja siitä, miten käsitellä suurempia pankkeja, minkälaisia päivävaatimuksia pitäisi niille asettaa. Tämä oli yksi lähestymistapa, ja voin sanoa, että on yhtä mieltä siitä, että on tunne siitä, että päätöksiä tehdään, päätöksiä tehdään, päätöksiä tehdään, mutta mutta että mikä on sitten mekanismi, joka muuttaa todellisuutta. Nyt tulee kertomus makro epätasapainosta, joka komissio esittää, joka on keskusteltavana Ecofinissa. Toivon kuitenkin, että olette kuulleet eräs yksi huolenaiheistamme on, että ei katsota pelkästään sitä, että vain tehdään uusia esityksiä ja että tehdään lisää lainsäädäntöä, vaan että varmistetaan, että hyvät päätökset, joita jo on tehty, myös pannaan toimeen. Nimittäin lainsäädäntöelimenä on tärkeää nähdä, että asiat, jotka päätetään, myös toteutuvat. Ja tämä on hyvin tärkeää meidän kautemme prioriteettien joukossa. Itse asiassa se on ensimmäinen niistä. Toiseksi, mitä tulee kysymykseen, joka liittyy kasvuun? Olen sanonut usean otteeseen jo, että kasvusta ei saa tehdä pelkästään varankäyttökysymystä. Monia asioita nimittäin pitää tehdä samaan aikaan. Ja minusta on edistettävä, edistettävä sisämarkkinoita. Meidän täytyy varmistaa, että työskentelemme myöskin kaupan kysymysten parissa. On monia asioita, jotka ovat keskusteluna täällä kohtaisessa parlamentissa myös tämän asian osalta. Meidän pitää myöskin saada aikaan prioriteetteja tutkimuksen ja kehityksen osalta, koska ne ovat asioita, joista me tiedämme, että ne ovat edistäneet kasvua aiemminkin. Ja sieltä edistetään myöskin neljäs tekijä, se olisi rakenneuudistukset jokaisen maan osalta, niin että työmarkkinoista tehdään joustavammat ja tehokkaammat. Nämä ovat neljä asiaa, jotka ovat toimineet ennemminkin ja varmastikin toimivat uudestaan. Sen lisäksi, kun me puhumme vakauttamisesta, se voidaan tehdä eri tavoin. Ja pitäisi olla hyvin täsmällinen sanottaessa, miten, kuten minulle estettiin tämä puheen yhteenveto, miten voimme käyttää varoja viisaasti ja tehdä leikkaukset tietoisesti, joten sen varmistamiseksi, että kun teemme vakauttamista, teemme sen parhaalla mahdollisella tavalla, emmekä niin, että kaikki tehdään saman, samassa muodossa, vaan että todellakin meillä on poliittista rohkeusta asettaa prioriteetteja. Minulle oli suuri inspiraatio, kun aiemmin kävimme ensimmäisessä keskustelua vakauttamisesta muutama vuosi sitten. Silloin OECD oli hyvin täsmällinen sanoessaan, että kyllä, vakauttakaa, mutta varmistakaa, että teillä on oikeat prioriteetit, koska me tarvitsemme koulutusta. Koulutus on nimittäin sellaista, mistä syntyy kasvua. Se on ehkä hiukan tylsää, mutta ei pidä suinkaan muuttua tyhmemmiksi, vaan päinvastoin pitää muuttua viisaammiksi. Thank you very much and we're... Uh, kiitoksia. Päätämme kokouksen lähes ajoissa. Kiitoksia, että olitte paikalla. Ja lupasin teille syvällisiä kysymyksiä. Kaikki eivät olleet vaikeita ja kiistanalaisia, mutta kiitoksia. Voin myöskin kertoa, että kutsumme teidät parlamenttien väliseen kokoukseen. Mukana ovat kaikki 27 jäsenvaltiota sekä budjetti, työllisyys ja talous- ja raha-asioiden valiokunta. Eli kun tulette täällä Ecofinissa ja toivottavasti voitte saada sen mukaan aikatauluunne. Tässä on kopio tästä kirjeestä, eli kaikki tietävät, että teillä nyt on se. Ja toivomme, siis meillä on ollut nämä jo jonkin aikaa, mutta tänä vuonna ovat mukana kaikki parlamentin valiokunnat, jotka suurin piirtein vastaavat jäsenvaltioiden parlamentin valiokuntia. Nämä kolme valiokuntaa ovat tässä mukana. Useinhan niitä vastaa vain yksi jäsenvaltiossa. Ja tämähän on osa sitä, miten nyt hoidamme tätä ohjausjaksoa ja kansallisten parlamenttien mukanaoloa. Ja toivottavasti pääsette sitten paikalle. Niin, olkaa hyvä vielä. Any, any Esiksi. Esiksi haluaisin sanoa viimeisen sanan, mutta haluan kuitenkin kiittää kutsusta. Ja haluaisin todeta, että minä toivon, että tapaamme uudestaan ennen Ecofinin kokousta maaliskuussa, koska silloin olemme päässeet hiukan eteenpäin Euroopan talouden ohjausjakson kysymyksissä ja tehdään menemään siitä, miten asiat toimivat. Ja se varmastikin on hyvä ajankohta jatkokeskustelulle taloushallinnasta. Ja haluaisin myöskin kiittää teitä kaikista toivotuksista. Enkä sanoa, kuten kollegani ovat sanoneet, että, että minä olen teille suuri onnenpotku, koska se, mitä minä olen täällä voinut tuntea, on se, että voimme harjoittaa yhteistyötä ja voimme löytää kompromisseja tärkeissä kysymyksissä. Odotan mielenkiinnolla jatkoyhteistyötä. Thank you very much. And... Kiitoksia ja jatkamme kokousta huomenna aamulla yhdeksältä luottoluokituslaitosten parissa. Kiitos.